So, ich bitte doch alle die Plätze. No niin, nyt pyytäisinkin teitä kaikkia asettautumaan paikoillenne. Öö, mitäs mieltä olette äh, ilman laadusta? Ilmanlaatu on luonnollisesti hyvin tärkeä asia myös täällä salissa. Ja onko täällä nyt jotain ilmassa? Ja tätä asiaa tässä nyt työstetään. Viroa ja maltaa lukuun ottamatta meillä on kaikki kielet käytössämme täällä. Ja toinen puheenjohtaja ilmoitus koskee kolmikantaneuvotteluja näistä. Ensimmäinen Glenis Wilmotin kliiniset tutkimukset 6. marraskuuta ja eilen oli ensimmäinen kolmikantaneuvottelu Kolka Prelien mietinnöstä toinen trilogi järjestetään 5. marraskuuta ja vielä tuossa välillä itse asiassa yksi tekninen kokous. Sitten pitäisi vielä hyväksyä pöytäkirjat 5. ja 18. syyskuuta. Kukaan ei vastusta, joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. Ja nyt mennäänkin sitten asiaan, nimittäin äänestyksiin. Toivon, että kaikki ovat muistaneet ottaa äänestyskorttinsa mukaan ja että kortit ovat paikoillaan koneessa. Kaipaako joku vielä korttiaan? Vai ovatko kortit paikoillaan? No niin, viimeisetkin kortit saadaan paikoilleen ja näin voimme aloittaa. Kyseessä on siis neuvottelumandaatti heti. Eli ensimmäinen käsittely 11.9.2011 puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittelijät ja muut. Ja kyseessä on siis artikla 50 ja ympäristövaliokunta. Hetkinen, hetkinen, hetkinen. Hetkinen hetkinen ihan rauhassa. Sitä paitsi äänestys toimitetaan joka tapauksessa koneellisesti. Käsiä ei tarvitse nostaa. Tarvitsemme 36 ääntä puolesta, jotta neuvottelut voidaan käynnistää. Ja todella siis nyt äänestys on alkanut. Haben alle abgestimmt? D. Ovatko kaikki äänestäneet? SDllä on nyt, kuulkaa siellä kaksi ylimääräistä jäsentä, kaksi ääntä liikaa. No niin, nyt ovat luvut kohdillaan ja äänestys on päättynyt. 34 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjää, näin. Neuvottelumandaattia ei ole myönnetty. Se ei vält- valitettavasti nyt hyödytä, mandaattia ei myönnetty, joten nyt me sitten jatkamme äänestyksiä. Tagesordnungspunkt 5, das ist mein... Esityslistan kohta 5, tämä on itse asiassa minun oma mietintöni. Tässäkin voidaan äänestää koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt, hyväksytty yhdellä tyhjällä äänellä. Sitten siirrytään eteenpäin. Esityslistan kohta kuusi, joka liittyy biosidivalmisteisiin. Tässä äänestettävää onkin hieman enemmän. Aloitamme tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, suurella enemmistöllä. 30 ja 32 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 31 ja 33 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34-35 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Ei, siis tarkoitan hylätty. Voimme toki tarkistaa koneellisestikin, mutta tämähän hylättiin suurella enemmistöllä. 3435 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Öö, aivan ilmiselvästi hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 ja 37 raukeavat. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 raukeaa sekin. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 on vedetty pois. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kö? No, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttiin. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 ja 23 puolesta ei kun raukeaa 34kin raukeaa. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestykset toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten vielä loppuäänestys lainsäädäntöpäätöslausunnan esityksestä kokonaisuudessaan. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt on kyse vielä toimivallan myöntämisestä. Sekin koneellisesti ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kiitän luottamuksestanne. Ja kiitoksia siitä, että työskentelette nyt näin kurinalaisesti. Me siis jatkamme. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung grünen Infrastruktur. Seuraavaksi äänestämme vihreästä infrastruktuurista. Oletteko valmiina? 19 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan. Epäselvää. Toimitetaan äänestyskoneellisesti. Äänestys on alkanut. 20. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. Tarkastetaan koneellisesti. 22. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 raukeaa. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta kahdessa osassa pahoittelen. Ensimmäinen osa siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä toinen osa vielä koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissin jälkimmäinen osa on näin hylätty. Sitten jatketaan. 28 puolesta. Vastaan. Saimme kaiken kaikkiaan seitsemisen ääntä. 28 vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mitä toivotte? 33. No, tarkistetaan se koneellisesti. 33. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. kolmekymmentä kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 37 puolesta. a raukea. Eipäs. 37. Siitä on äänestettävä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Epäselvää 41. Rova Raimers, teidän ehdotuksenne. Muut kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Äh, suurella enemmistöllä hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 43 koneellisesti äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 on vedetty pois, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 62 koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 63 puolesta. Vastaan. Epäselvää. Koneäänestys 63. Äänestys on alkanut. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 64 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 raukeaa, 67 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 67 koneellisesti äänestys on alkanut, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 raukeaa näin ollen. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. 17 puolesta vastaan. Epäselvää. 17 koneellisesti. Äänestys on alkanut, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin toimitamme koneellisesti loppuäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Yksimielisesti näin hyväksytty. Ja näin. Jatkamme esityslistan käsittelyä. Die Abstimmung. Äänestykset on toimitettu juttu. ja täytyy kyllä todeta, että ilman laatu ja lämpötila salissa ovat äh, hyvin, hyvin vaikeat. En tiedä, onko täällä joku ihmiskoe menossa, mutta ehkä tähän jotain muutosta voidaan saada. Nyt siirrytään kuitenkin esityslistalla eteenpäin. Hunaja. Esittelijämme on Julie Görling ja odotan tässä nyt, että ne, jotka haluavat poistua salista, voivat sen tehdä, kunhan tekevät sen hiljaa. Und Julie Girling. Ja Julie voi sitten heti aloittaa puheenvuoronsa. Vielleicht können sich Mitarbeiter Ehkäpä tässä nyt virkamiehet voivat käydä keskustelut toisaalla. Ich weiß nicht, ob wir die Unterhaltung da stören. Äh, nämä salissa käytävät keskustelut kyllä häiritsevät nyt kokouksen kulkua. Ehkä voisitte jatkaa näitä keskusteluja ulkopuolella, jotta Rouva Görling saa nyt tilaisuuden esitellä meille mietintönsä. Thank you, Chairman. Wait, please wait. Odota vielä ihan pieni hetki. Emme halua keskeyttää tätä keskustelua, että nyt hiljaisuutta sali. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Suurin osa ihmisistä, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä tuntevat että 19. joulukuuta viime vuonna tämä mietintö jo esitettiin, joten tämä on pisin aika, joka on kestänyt ennen kuin mietintöä on saatu hyväksyttyä. Tämä on varmaan ennätys. Käyn lyhyesti lävitse tärkeimmät seikat. Vuoden 2011 tuomioistuimen päätös katsoi, että siitä pöydä täytyy pitää hunajan aines ainesosana. Se ei ole mikään, tämä osana hunajaa, ei ainesosana. Tuomioistuin päätti näin. Mikä katsotaan, että siitepöly kuuluu hunajaan, se pitää, tai mikä se olisi aine, ainesosa, se pitäisi mainita luettelossa mukaan luettuna yli 0,9 prosenttinen GMOsta peräisin oleva siitepöly, mikäli yli 0,9 prosenttia siitepölystä on peräisin GMOista. Tällä hetkellä on ollut ongelmia esimerkiksi Etelä-Amerikan kanssa tehdyn kauppasopimuksen kanssa sen osalta, miten merkinnät saataisiin kuntoon. Komissio katsoo kuitenkin, että se haluaa pitää kiinni status quoista huolimatta tuomioistuimen päätöksestä. Komissio katsoo, että huna, siitä pöly on osa hunajaa, ei ainesosa. Tämä vastaa myöskin mieläisten hoitajien ja kuluttajien näkemyksiä kuluttajien, jotka pitävät hunajaa luonnon, luonnollisena aineena, jos ei ole mitään ylimääräisiä ainesosia. Minä tuen tätä komission ehdotusta, jos todetaan, että siitä on olennainen osa hunajaa. Sitä on mahdotonta saada pois hunajasta, eikä sitä lisätä tahallaan. Mehiläiset lisäävät siitepölyn, eivät mehiläisten hoitajat. Direktiivin kakkosliitteessä on kielletty siitepölyntä minkään muunkaan lisääminen hunajaan, ja mikäli tällaista hunajaa tulisi markkinoille, tämä olisi petos, mikäli hunajalle olisi lisätty jotakin muuta. Kuitenkin tämä tosiasia on kiistetty niiden suunnalla, jotka haluavat keskustella geneettisesti muotoista organismeista. Kiemoiden merkintää koskeva sääntely tarkoittaa sitä, että mikäli 0,9 prosenttia on kiemoista peräisin olevaa aineesta, silloin se täytyy ilmoittaa, mikäli kyse ainesosista, mikäli GM puuista peräisin oleva siitepöly haluttaisiin merkitä. Tämä ei koskaan tulisi merkittäväksi, koska koskaan ei mene tämän kynnyksen yli, mutta mikäli GMOiden osuus laskettaisiin siitepölystä, tämä tarkoittaa sitä, että GMOista peräisin oleva siitepöly pitäisi merkitä mikä sitten laskettaisi koko huoneesta. Ne, jotka haluavat, että GMOista peräisin oleva siitepöly merkitään, katsovat, että siitepöly on ainesosa ja he haluavat käyttää tätä hyväkseen saadakseen tällaisen GMO-merkinnän. Minun johtopäätökseni ja mietinnössäkin lukee seuraavaa. GMO-merkintä kynnys 0,9 prosenttia koskee kaikkia elintarvikkeita. Mikäli huoneen kohdalla tehdään poikkeus siten, että siitä paljon merkitään väärin, tämä aiheuttaisi pelkästään haittaa unen valmistajille ja viejille – jotka sitten joutuisivat merkitsemään tuotteensa eri tavalla. Lisäksi tähän liittyy huoli, jotka liittyvät käytännön toteuttavuuteen, täytäntöönpanoon, mikä halutaan toteuttaa tällä tavalla. Nyt ei pystytä vielä laskemaan kiemoista peräisin olevan siitepölyn määrää kokonaissiitepölyn määrästä, joten emme voi olla varmoja, että 0,9 prosentin kynnys on ylitetty. Mi- tästä herää kysymys, miksi ylipäänsä tällaisen pitäisi ryhtyä. Voi kyllä ymmärtää, mitä motiiveja henkilöiden taustoilla on, kun he tähän pyrkivät. Heillä on aivan legitiimiä huolika liittyvät rinnakkaiseen kiemoiden ja tavallisten kasvien viljelyyn ja kiemoiden merkintään. Monet täällä valikunnassa ovat tästä puhuneet, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joita pitäisi tarkastella uuden sekä GMO-asetuksen piirissä, että myöskin silloin, kun tarkastellaan merkintöjä koskevaa sääntelyä. Mutta ei hunajadirektiivin tämä asia kuulu. Tällä hetkellä hunajasektorilla sektorilla on vaarana joutua tämän GMO-keskustelun panttivangiksi, joten meidän täytyy hyvin varovaisesti edetä tämän kysymyksen suhteen silloinkin, kun me äänestämme. Kehotaisin läsnä olevia kollegoita katsomaan metsää, eivätkä tuijottamaan puita. Mikäli sitten määritellään ainesosaksi, tässä saattaa olla, että tästä tulee harhaanjohtavaa tietoa kuluttajalle, ja silloin meillä sitten kasvattajat joutuisivat tällaisen raskaan merkintämenettelyn uhreiksi, ja olen varma, että tätä me emme halua. Suuret kiitokset. Sitten muita puheenvuoropyyntöjä. Herra Petelle. Thank you, herr president. Uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esitellä itseni. Olen parlamentin jäsen, mutta saman aikaan pidän mehiläisiä. Olen mehiläisten kasvattaja. Ei meillä paljon mehiläisiä ole, enkä minä tue hunajaa muilta mantereilta, mutta olen myöskin kuluttaja. Ja katson, että voin hyvinkin ymmärtää, mitä kuluttajat haluavat tietää. Ei kuluttaja kiinnosta meidän keskustelumme tai taistelumme komission ja tuomioistuimen välillä sen osalta, kumpi voittaa. Onko kyse ainesosasta vaiko olennaisesta osasta hunajaa. Kuluttajat pikemminkin ovat kiinnostuneita siitä, onko heidän ostamansa hunaja sellaista, että siinä on mukana geneettisesti muunnettuja organismeja, siitä GMO, siitä pyllä vai ei. Uskon, että huoli, joka tällaiseen kohdistuu, tulee kasvamaan – ja polarisoitumaan kärjestymään, enkä halua, että millään tavalla parlamentissa tätä keskustelua kärjestetään niin, että toinen puoli parlamenttia kannattaa komission ehdotusta ja toinen on tuomioistuimen päätöksen kannalla. Uskoakseni meidän pitäisi kenties löytää tässä kultainen keskitie. Sellainen, joka pitää mielessä kuluttajan edut ja myöskin markkina suuntautuneen lähestymistavan. Voidaan kyllä puhua hienostuneesta teknologiasta ja tähän liittyvistä ongelmista, kun lasketaan näitä prosenttiosuuksia ja niin poispäin. Olen itse tehnyt tarkistuksen, jossa peräänkuulutan sitä, että kunnioitamme tuomioistuimen päätöstä ja pidämme GMO-sitepylyä hunajan olennaisena hunajan ainesosana. Uskoakseni me voisimme päättää hyvin yksinkertaisesta ratkaisusta. Se voisi olla sellainen, että hunaja tai osa hunajasta pitäisi merkitä sen lisäksi, että se ei, ei ole täysin kiemoista vapaata tai kiemoiden osalta testattua hunajaa, tai ei. Kuluttajan täytyy tietää, onko GMO-jäämiä GMO-siitepölyn jäämiä hunajassa vai ei. Vapaaehtoinen testaaminen mahdollistaisi sen, että voi saada merkinnän kiamoista vapaa hunaja. Silloin kuluttaja tietäisi, missä mennään. Onko kiemoita tuotteessa vai ei. Täten kuluttaja itse voisi tehdä päätöksen, ostaako vai ei. Ja hintaerokin mahdollistuisi hinnoittelu eri tavalla mahdollistuisi, jos jotkut mieläisten hoitajat, jotka haluavat saada kuluttajat vakuuttuneiksi asiastaan, voivat käyttää silloin tätä merkintää, joka selkeästi osoittaa, että hunaja on testattu eikä siinä ole GMOita sen sijaan, että tehdään tällainen päätös joko komissiossa tai tuomioistuimessa. Onko GMO pöly ainesosa vai osa hunajaa? Markkinat päättäkööt. Joka tapauksessa merkintään täytyy olla paikallaan oikeita. Minä ehdottaisin tätä lähestymistapaa. Tämä saattaisi olla tapa päästä pois tästä kärjistyneestä tilanteesta – tästä umpikujasta, tästä tavanomaisesta keskustelusta, jota aina käydään GMOista tässä parlamentissa. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi Britta Raimans. Kiitos. Tukisin tässä Julie Girlingia, mutta ehkä vielä toisellakin tavalla voitaisiin osoittaa että jos siitepölyä pidetään lisäaineena, niin sitten kyllä avataan Pandoran lipas. Täällä varmaan monet tietävät, että minä olen maanviljelijä ja kyllähän me tiedämme, että hunaja tulee mehiläisistä, mutta on myös muita tuotteita, eh, jotka tulevat eläimistä, vaikkapa maito, maitovalkuainen. Jos nyt eh, puhutaan siitepölystä, niin entäpä sitten maidon valkuainen, koska lehmähän tuottaa sen siihen ikään kuin lisäksi. Vai että ymmärretäänkö, että se on luonnollisen eläimen luonnollinen tuote. Entäpä laktoosi? Mikäs laktoosi sitten on tulevaisuudessa? Rasva! Entä vitamiinit maidossa? Ja sama keskustelu liittyy vaikka sitten kananmuniin. Onko kananmunan valkuainen tai keltuainen lisätty vai ei? Tai kuori. Mutta kaikkihan me tiedämme, että kananmuna on yksi täydellinen tuote, jossa on omat ainesosansa, mutta ei todellakaan mitään sinne lisättyä. Ja eihän myöskään mehiläiskasvattaja tätä siitepölyä jotenkin lisää siihen hunajaan. Ei, vaan sen tekee ö, eläin, mehiläinen. E, se tekee sen tämän luonnollisen prosessin luonnollisena osana. Ja tässä tämä villakoiran ydin nyt onkin, ja tästähän me olemme jo kuukausia puhuneet, koska kaksi eri aihetta pyritään tässä yhdistämään toisiinsa, mutta tämä ei onnistu nyt on kyse vain siitä, että mikä siitepöly on. Onko se ainesosa, joka on lisätty vai osa tätä tuotetta aivan luonnostaan. Ja tästä, tätä keskustelua, tässä tuen Julie Girlingia aivan ilmiselvästi. Tämän lisäksi olen tehnyt omia muutosesityksiä ja meidän täytyy nyt kaikella kunnioituksella komissiota kohtaan, joka tietenkin on erittäin kompetentti, niin komission tulisi kyllä ymmärtää, että tässä ei nyt voida jättää komission päätösvallan alaiseksi liitteissä näitä kysymyksiä, vaan täytyy katsoa, että silloin kun komissio voi tehdä työn paremmin kuin me, niin se voi sen tehdä, mutta näissä perustavanlaatuisissa kysymyksissä meillä täytyy olla sananvaltaa, ja tätä olen vaatinut tarkistuksissani. Jos me nyt todella katsomme, että pölyä on joku lisätty ainesosa, niin olen aivan varma siitä, että sama ongelma tulee eteemme tulevaisuudessa muiden tuotteiden kohdalla, ja se kyllä tulee sitten ylittämään meidän mahdollisuuksiemme rajat. Kiitos. Kiitos. Niin, kumpi oli ensin, muuna vai kana? Chris Davis, äh, sitten äh, Ajuso ja Rosbach. Puheenjohtaja, olen tietoinen kaikista GM-merkintävaatimuksista, joita nyt on lakiin määrätty. Ja sitten todistustaakka. Missä oikein syyllinen piileksi? Tässä syyllinen on mehiläinen. Mehiläinen, joka levittää tätä mahdollisesti vaarallista GM-siitepölyä. Eli mehiläiset täytyy pysäyttää. Minulla olisi kolme ehdotusta valiokunnalle. Ensin Tarvitaan jäljitettävyysohjelma niin, että saadaan kuluttajien luottamus aikaiseksi. Jokainen eurooppalainen mehiläinen täytyy merkitä niin, että sillä on sähköinen merkki jalassa. Täytyy tietää, missä nämä mehiläiset ovat ja aina jokaisella hetkellä niin, että ihmiset voivat tähän luottaa. Toiseksi tarvitaan uudelleen koulutusohjelma mehiläisille. Tästä ongelmastahan ei ole tiedetty nyt täytyy päivittää äh, mehiläisiä näistä vaatimuksista, mitä nykykuluttajat heille esittävät. DVDitä ja sen sellaista. Jokaisessa pesässä täytyy sitten soittaa DVD-levyä kaikille mehiläisille. Eli he tietävät, äh, mikä on oikein, mikä väärin ja mikä on hyvä käytäntö ja mikä ei. Ja sitten pitää tunnustaa se, että väistämättömiä saastumisiakin tapahtuu, mehiläiset kun ovat mehiläisiä pitäisi olla jonkinlainen ää, mm, kynnysmatto siinä pesän ulkopuolella, jotta mehiläinen voi jalkansa pyyhkiä siihen. Tämän tapaisia toimia nyt pitäisi vaatia. No sitten mehiläiset tuomioistuimessa toteavat, että ei ole mitään todisteita siitä, että GM aiheuttavat ihmisille vaaraa ja todennäköisyys siitä, että GM-siitepöly aiheuttaisi minkäänlaista riskiä ihmisille hunajan kautta nautittuna on paljon kaukaisempi vaihtoehto kuin se, että asteroidi iskee maapallolle tuolta jostakin ulkovaruudesta. Meidän pitäisi varmistaa tämän tapaisissa tapauksissa, jos ihan hulluja asioita. Ja jos nyt emme tukisi Julin mietintöä, niin se olisi aivan hullua. Me, meidän pitää tukea hänen mietintönsä. Thank you very much. Next. Kiitos. Seuraavaksi Pilar Ajusa. Kiitos puheenjohtaja. No, en ehkä ole yhtä kaunopuheinen kuin herra Davis, mutta olen täysin samaa mieltä kuitenkin. Meidän täytyy täysin tukea Rouva Görlingin mietintöluonnosta. Kyse on todellakin osatekijästä eikä mistään ainesosasta. Ja kun tämä nyt on alle 0,9 prosenttia, niin on aivan absurdia vaatia merkintöjä. Ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi maissia, niin maissihan ei ole eh, edes siitä pölyttävä kasvi, joten minä tuen sataprosenttisesti Rova Kiitos. Kyllä täällä vielä on yksi puhuja. Niin, Anna Rosbach myös. Rosbach. Tack Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin tulen mehiläisten hoitoa harrastavasta perheestä. Olen Chris Davisin ja muiden puhujien kanssa aivan samaa mieltä. Uskoakseni meidän on hieman vaikea nyt selittää mehiläisille, missä mennään ja mitä mehiläisten kuuluisi tehdä. Mehiläisillä on oikeus lentää minne haluavat. Ja eli voi olla varma, että mitään GMO-kasveja ei ole lähipiirissäkään, mielestäni luottavilla, meillä on melkoisen mahdoton tehtävä, aivan suhteeton tehtävä edessämme. Siksi meidän täytyy kannattaa Julie Girlingin lähestymistapaa. Me, siitä pelon osa hunajaa ja se siitä. Kiitos ja lopuksi puheenvuoron saa komissio ja komission jälkeen vielä esittelijä. Thank you very much and good afternoon. Uh... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Suurin osa näistä argumenteista, joita minä halusin esittää, esitettiin jo keskustelussa. Komission ehdotuksessa otetaan huomioon mehiläishoitosektorin edut parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme tehneet vaikutusarvion. Ja tässä myös säilytetään hunajan imago luonnontuotteena. Tällä järjestelyllä, jota ehdotetaan, olisi huomattavia kustannuksia hunajaisten, äh, mehiläisten hoitajille. Sitepöly on siis osa tekijä, osa hunajaa eikä ainesosa. Tämä on fakta, se ei ole kenenkään mielipide. Näin se vain luonnollisesti on. Itse ehdotus ei muuta tuomioistuimen päätelmää niin, että GM-hunaja täytyy käsitellä asianmukaisesti, säännösten mukaisesti ennen kuin se voidaan tuoda markkinoille. GM-hunaja kuuluu tämän asetuksen alaisuuteen. Samanaikaisesti ehdotus ei myöskään ole kuluttajien etujen vastaista. Siinä taataan aivan niin kuin muissakin tapauksissa samantasoinen tiedotus merkintävelvollisuudesta, eli 0,9 prosenttia on tämä merkintäkynnys. Muissa elintarvikkeissa, esimerkiksi luomutuotteissa, on samanlainen merkintäpoikkeus, niin kuin tiedätte. Keskustelua ei pitäisi sekoittaa siihen keskusteluun, jota käydään, käydään rinnakkaiselosta. Tätä kysymystä ei voida ratkaista hunaja-direktiivin kautta, ja nyt kun olemme tänään kuunnelleet tätä keskustelua, niin olemme vakuuttuneita siitä, että voimme päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Vielen dank. Kiitos komissiolle. Ja nyt lopuksi vielä esittely. olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos jäsenille metinnön tukemisesta. Petelle on tästä GM-merkinnöistä nostanut esille uuden ajatuksen tänä iltapäivänä. Ajattelisin, että tämä olisi hyvin ongelmallista ja vaikeaa käytännössä. Meillähän ei ole mitään tarkistuksia tähän suuntaan vielä käsittelyssä, joten teknisesti olisi varsin vaikeaa sisällyttää ajatus. Mutta totta kai harkitsen tätä ajatusta vielä kokouksen ulkopuolella ennen äänestystä. Katsotaan, voidaanko tehdä mitään tämän suuntaista kompromissien kautta. Kompromisseissahan kyse on siitä, että joko on samaa mieltä tai eri mieltä näistä osatekijöistä, mutta kyllä minä tutkin asiaa ja katson, löydettäisiinkö joku ratkaisu. No sitten muiden esille nostamat kysymykset. Kyllä. Kaikki hyväksymme. Ja se oli mukava kuulla, että kyse ei ole rinnakkain elosta ja GM-merkinnöistä. Miksi tämä asia on nyt tähän pisteeseen asti mennyt. Mehän olemme kuulleet näitä näkökulmia varsin kovaäänisestikin. Paras tapa katsoa nyt tätä asiaa on toimia niin, että nyt parlamentin omien tutkimusten kautta epäilykset on voitu ratkaista täällä parlamentissa ja tällaisia epäilyksiä ei enää ole. Eli tämä, tätä voidaan pitää myönteisenä kehityksenä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Rova Görling. Agrissahan toimitetaan 5. marraskuuta äänestys ja me ympäristövaliokunnassa äänestämme 27. marraskuuta. Täysistunnosta ei vielä ole tietoa. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin Esterte Langen mietintöön ja esittelijä saa nyt välittömästi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Oli aikamoinen haaste tarttua tähän koko asiaan. Mm, ylipäätään kaikki keskustelut, joita olen viime kuukausina käynyt, oli vaikea tiivistää näin lyhyen tekstin, kun kyseessä on oma-aloitteinen mietintö, sillä on tiukat rajansa. Tämä mietintö olisi voinut helposti olla pari-kolme kertaa tämän mittainen. Eli olen todella joutunut nyt keskittymään niiden asioiden ydin kysymyksiin, joihin tässä tutkimuksen aikana olen törmännyt. Mehän täällä valiokunnassa päätimme tämän oma-aloitteisen mietinnön kirjoittamisesta joidenkin elintarvikepetosten, joita tässä viime kuukausina ja vuosina on tapahtunut jälkeen. No tuo hevoslihaskandaalihan oli yksi, samoin sitten viime vuonna eh, karkeissa oli väriä, oli paljon väriaineita, joita ei ollut merkitty ja niin edelleen. Eli tässä todella Ehkä tuo hevosenlihaskandaali oli se viimeinen pisara. Ja todella nyt emme tiedä, että, tai minä en tiennyt alun alkaen, että oliko kyse vain tällaista sattumista vai onko tämä ongelma todella kasvamassa. Tässä on sellainen ristiriita, että elintarvikkeet eivät ole koskaan aiemmin olleet Euroopassa niin terveellisiä ja turvallisia kuin mitä ne nyt ovat. Itse asiassa eurooppalaiset kuolevat 260 kertaa todennäköisemmin plunssan kuin vaarallisten elintarvikkeiden seurauksena. Mutta näiden skandaalien vuoksi nyt kolmannes kuluttajista ei enää usko, mitä siellä elintarvikepakkauksessa ja merkinnöissä lukee. Vastoin kuin Yhdysvalloissa, täällä Euroopassa meillä ei ole edes elintarvikepetoksen määritelmää. Me emme itse asiassa edes tiedä, että mistä ilmiöstä tässä nyt keskustellaan. Tietenkin meillä on elintarviketurvallisuuden puitteissa hyvin paljon lainsäädäntöä. Meillä on yleistä elintarvikelainsäädäntöä ja siellä todetaan, että merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia, mutta Valvonta ei ole juurikaan. Meillä on hyvin paljon sääntöjä ja myöskin valvonta elintarviketurvallisuuden suhteen, mutta sellaiset eh, elintarvikepetokset, jotka eivät eh, sinänsä öö, koske kansanterveyttä, niitä ei valvota. Luulen, että meillä on tässä nyt eh, vain todella jäävuoren huippu näkyvillä, eli ne asiat, jotka todella aiheuttavat terveysvaaraa, mutta kaikki se, mitä on siellä ikään kuin vedenpinnan alapuolella onkin piilossa. Siitä ei tiedetä. Eli nyt ensinnäkin täällä Euroopassa pitäisi pohtia, että miten tätä elintarvikepetoskysymystä ylipäätään voidaan lähteä käsittelemään. Kyse on siitä, että joko harhaan johdetaan kuluttajaa tai ei kunnioiteta elintarvikelainsäädäntöä, ei toimita sen sääntöjen mukaan. Ainahan vahingossa voi tapahtua yhtä tai toista, mutta kyse on todella nyt tässä tahallisesta toiminnasta, jonka kautta pyritään saamaan taloudellista voittoa. Me tarvitsemme nyt luotettavaa tietoa tästä ilmiöstä. Joissain jäsenvaltioissa jotain tietoa onkin kerätty, joissain jäsenvaltioissa ei ole juuri mitään tai ei kerta kaikkiaan mitään. Eli me tarvitsisimme nyt tietoa, jotta voimme kartoittaa tätä ilmiötä tieteellisesti. Elintarvikepetokset, joihin itse olen tässä nyt törmännyt yleensä, ovat esimerkiksi kalliin ainesosan korvaaminen halvalla, niin että vaikkapa granaattiomena mehun, äh, mehun äh, sekoitetaankin tavallista mehua. No sitten on nämä lihaskandaalit, äh, hevosen lihaa, lihan sijaan, tai se, että tavallisia tuotteita myydään luomuna. Ylipäätään kun ajatellaan näitä laatumerkintöjä, logoja tai eläinten hyvinvointia vahvistavia logoja, näitäkin on väärennetty. Samoin sitten tuotejäljitelmät, äh, erityisesti eteläisessä Euroopassa, kun ostaa taatusti alueelliseksi äh, vahvistetun tuotteen, joka ei sitten jälkikäteen havaittuna olekaan tällainen alueellinen erityislaatuinen tuote. Eli minä olen käynyt todella koko joukon keskusteluja ja näissä eh, keskusteluissa eh, olemme, olen havainnut, että lähinnä amerikkalaisessa eh, kirjallisuudessa yleensä oliiviöljy, biotuotteet tai luomutuotteet, myös itse asiassa hunaja sekä tietyt mehut, hedelmämehut tulevat usein esiin petostapauksissa, mutta voitte itse lukea sen täältä tekstistä. Yleensä tässä taustalla on se, että kiinni jäämisen riski on pieni ja mahdollinen talouden hyöty on suuri. Ja Euroopassa kiinni jäämisen riskiä ei juurikaan ole. Joten me olemme hyvin yksisilmäisesti keskittyneet vain elintarviketurvallisuuteen, emmekä tämän elintarvikepetosvyyhdin muihin ulottuvuuksiin. Ja kun kiinnijäämisen riski on niin pieni, niin tämä liittyy tietenkin siihen, että meidän elintarvikeketjumme on hyvin monimutkainen. Se on paljon monimutkaisempi kuin mitä se oli 30 vuotta sitten, ja tätä emme kylliksi ota huomioon. En tarkoita sitä, että kauppa nyt olisi joku likainen sana tai ruma sana, ei suinkaan. Mutta tässä oikeastaan aina katso, ei katsota juurikaan omaa nenää pidemmälle ja yhteistyö, rajat ylittävä yhteistyö vaikkapa Europolin tai komission kautta olisi todella toivottavaa, koska jäsenvaltiot toimivat hyvin eh, irrallaan toisistaan. Jotkut todella toimivat, jotkut eivät. Ja se on pikemminkin sitten sattumaa, jos elintarvikepetoksia rajat ylittävissä tapauksissa ylipäätään löydetään tai edes yritetään löytää. Esimerkiksi oma kotimaani ei oikein ole ollut valmis tekemään yhteistyötä komission ja Europolin kanssa, mitä nyt tulee tulee tällaisten yritysten jäljittämiseen, jotka olivat hevosenlihaskandaalissa mukana. Sitten tietenkin ne ihmiset, jotka eivät muuta kuin käy kauppaa elintarvikkeilla, eli nämä kaupankäyntitahot jäävät aika paljon tämän valvonnan ulkopuolelle, jotka eivät tätä, näitä elintarvikkeita muuten käsittele kuin ostamalla ja myymällä. Eli tässä on tiettyjä rakenteellisia heikkouksia meidän koko elintarviketuotantojärjestelmässämme. Korostan vielä, että elintarvikkeet eivät koskaan ennen ole olleet yhtä turvallisia kuin nyt, mutta kansallinen valvonta, se, että valvonta päättyy aina maan rajalle, tekee meidät kovin haavoittuvaksi. Esimerkiksi hevosen lihaskandaalissa ensimmäiset viranomaiset tiesivät, että neljä yritystä oli mukana tässä Kolme näistä jouduttiin kuitenkin päästämään pälkähästä, koska oli tapahtunutkin ulkomailla tämä petos. Yhden yrityksen edustajat nyt varmaankin saadaan toivottavasti vastuuseen toimistaan. Ja sitten piti ilmoittaa brittiviranomaisille ja hollannin viranomaisille ja Europolille, mutta että tapahtuuko tällä tiedolla sitten jotakin se on toinen juttu. Eli mitkä nyt ovat tämän ongelman suuret linjat? Minä teen tässä joitain ehdotuksia, mitä toimielin puitteisiin tulee, että miten me voisimme parantaa tilannetta ylipäätään se, että komissiolla on elintarvikepetosyksikkö osoittaa, että kyllä komissio on valmis tarkastelemaan tätä ongelmaa, vaikka tämä vielä ihan lapsen kengissä onkin. olisi järkevää tarkastella myös Dublinin elintarvike- ja eläinlääketiede viraston toimintaa. Tässä tarvitaan politiikkaa, poliittisia toimia, sillä viraston raporteissa on usein ollut hyvin paljon olennaista tietoa, mutta käytännössä tämä ei johda mihinkään. Toistan vielä kerran siis tässä hevosenlihaskandaalissakin äh, saatiin virastolta kertomus äh, jo etukäteen, eli kaikki nämä tiedot äh, olivat jo olemassa. Ja sitten tämä skandaali nousikin pintaan vuotta myöhemmin. Esimerkiksi virasto oli todennut, että nämä hevosenlihapassit on helppoa väärentää ja niin edelleen. Joten meidän tulisi nyt esimerkiksi täällä poliittisessa toiminnassamme ehkä tässä valiokunnassa aina tarkastella tulevan vuoden poliittisia mahdollisuuksia ja pyrkimyksiä. Ja jos katsotaan lainsäädäntöä, niin virallisen valvonnan lainsäädäntöä tulisi nyt uudistaa ja toivon, että valvontaesittelijän kanssa voin tehdä yhteistyötä ja komissio nyt on ottanut aika varovaisen askeleen eteenpäin valvonnan kiristämiseksi, mutta minun mielestäni komission tulisi mennä pidemmälle. Pysyn nyt tässä hevosen lihassa. Jos yritys, jossa tämä ongelma nousi esiin. Jos heidät onnistutaankin saamaan vastuuseen toiminnasta, niin maksimisakko palkko on 30 000 euroa nykypäivänä. Ja vähimmäisvoitto olisi 65 000. Eli tämähän kannattaa tämä rikos joka tapauksessa. Eli meidän täytyy kiristää näitä rankaisuja. Ja sitten äh, mitä tulee yritysten väliseen äh, ketjun, tässäkin on vielä parantamisen varaa. Ja toteaisin, että, ja tämä on viimeinen huomioni, Eh, että me emme tätä viranomaistasolle voi jättää yksin. Tämä on yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluva asia. Eh, kyllä elintarviketuottajan täytyy miettiä, että mistä ne ainesosat tulevat, tai eh, supermarketin tulee todella tarkastaa, että myydyt tuotteet ovat sitä, mitä on luvattu. Tästä on monia kansainvälisiäkin aloitteita, joista me voimme taatusti kyllä ottaa oppia. Yksi asia vielä. Nämä valvontatahot. Ne valvontatahot, jotka tekevät työtä niin kuin Tanskassa esimerkiksi tai Italiassa pikemminkin tällaisen poliisimaisen toiminnan kautta ovat kyllä hyvin menestyksekkäitä. Niiden Äh, löydökset äh, elintarvikepetosasioissa äh, ovat merkittävästi suurempia kuin muiden. Käytän näitä kahta maata esimerkkinä. Niissä toimitaan hyvin. Ja ne maat, jotka todella siis lähestyvät asiaa pikemminkin ikään kuin poliiseina, voi suottehan anteeksi puhelinkin soi, niin ja jotka ovat ikään kuin oppineet helposti tunnistamaan, että missä näitä, näitä ongelmia voi helposti syntyä. Ne maat ovat todella menestyksekkäitä. Tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa puheenjohtaja. Tärkeimmät asiat tässä nyt ainakin tuli mainittua ja mukava sitten kuulla, mitä kollegat haluavat lisätä tähän ja ehdottomasti voimme tehdä myös yhteisiä tarkistuksia. Olen täysin varma siitä, että tästä voi sanoa vielä hyvin paljon enemmänkin. Kiitos puheenjohtaja. So, next. Niin, kiitoksia. Gilles Pagno, joka on SD-ryhmän varjoesittelijä. Euh, Puheenjohtaja, hyvät kollegat, esittelijä. Kun ajatellaan leikkeleitä, jotka ovat ihmiskäyttöön tarkoitettu ja sitten taas äyriäisiä, leivonnaisia tonneittain. Kaikki nämä otettiin kiinni Opson 2 operaatiossa vuonna 2012 29 eurooppalaisessa maassa. Tämä operaatio osoittaa sitä, kuinka suuri tuntematon ilmiö vielä muutama vuosi sitten oli, mutta nyt on nousemassa pinnalle. On hyvin tärkeää, että laadimme tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön ja tuomme esille tarpeen säätää lakia tälle alalle. Kun puhumme väärännöksestä, tuoteväärännöksestä, niin toistaiseksi kyse on ollut siitä, että yritys menettää ja hyökätään esimerkiksi teollis- tai tekijänoikeuksia vastaan. Nyt me puhumme todella elintarvikeväärännöksestä, johon liittyy vakavampi ulottuvuus. Hyökätään myös elintarviketurvallisuutta vastaan. Nämä ovat sellaisia kuluttajatuotteita, jotka tulevat mukaan elintarvikeketjun. Niitä ei kuitenkaan valvota. Kuluttaja ostaa hyvässä uskossa tuotteita, jotka eivät vastaa hygieniavaatimuksia Euroopassa, eivät myöskään laatuvaatimuksia, turvallisuusvaatimuksia, ja näin heidän terveytensä jopa henkensä vaarantuu. Meidän täytyy muuttaa eurooppalaisia lainsäädäntökehyksiä tällä alalla. Ne eivät mahdollista tehokasta taistelua tätä vitsausta vastaan. Tämän vuoden alusta, aivan niin kuin esittelijä muistutteli, olemme kokeneet muun muassa tämän hevosenlihaskandaalin. skandaalin Euroopan unioni tämän skandaalin yhteydessä oli ikään kuin vain palomiehen roolissa sammuttamassa akuuttia tulipaloa. Tämä ei lähestulkoonkaan riitä. Meidän täytyy tehdä työtä jo prosessin alkuvaiheessa niin, että ryhdymme tarvittaviin toimiin, vaikkakin tällä hetkellä monet jäsenvaltiot eivät vielä ole tästä samaa mieltä. Tarvitaan tehokkaat lainsäädäntöpuitteet, konkreettiset toimet niin, että voimme pysyvällä tavalla palauttaa Euroopan kansalaisten luottamuksen yhteisön toimielimen. Aivan niin kuin esittelijä De Lange, minä olen äh, samaa mieltä tästä hankkeesta. Me tarvitsemme harmonisoidun määritelmän elintarvike huijauksille, petoksille, väärännöksille. Ja mistä kyse on silloin, kun tällaisia huijauksia tapahtuu rajat ylittävästi? Katson, että sanktiot jäsenvaltioissa eivät ole sellaisia, jotka estäisivät näitä rikkomuksia. Järjestäytyneen rikollisuuden alalla myös tätä harjoitetaan perinteisempien toimintamuotojen ohella. Meillä on oltava lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa sen, että sanktiot ovat tiukempia. Niiden täytyy olla suhteellisia äh, haittaan nähden ja myöskin mahdolliseen voittoon nähden. Toivon tämän mietinnön suhteen, että voisimme parantaa vielä muutamaa kohtaa. Ensinnäkin kuluttajille tiedottaminen sitä aivan eksplisiittisesti ei käsitellä tässä päätöslauselmassa. Ei pidä unohtaa, että meidän päätarkoituksemme on palauttaa eurooppalaisten kuluttajien luottamus. Toinen tarkistus, jonka aion tehdä, on se, että tarvitsemme elintarvike petos elintarvikepetosten estä, estoverkoston Eurooppaan. Tarvitsemme myös nopean varoituksen hälytysjärjestelmän jotta voimme sitäkin kautta taistella näitä huijauksia vastaan. Näin voimme eh, kuroa umpeen myös ne puutteet, jotka nousivat esille hevoslihaskandaalin yhteydessä. Neljäs parannus, joka on tarpeen, on se, että lihan alkuperää merkintöjä laajennetaan myös eh, eh, valmisaterioihin. Esimerkiksi Ranskassa senaatti on käsitellyt tätä aihetta mietintöön tämä maininta täytyisi lisätä. Kyse on kuluttajien tiedottamisesta. Tässä tarkistusten sisältö. Aion tehdä tämän tuhuntaisia tarkistuksia vielä lokakuun loppuun mennessä. Merci beaucoup. Suuret kiitokset. Seuraava puhuja Corinne Lebas. Mikrofoni. Sorry. Pyydän anteeksi. Puheenjohtaja Rouva esittelee ensinnäkin salineet, että onnittelen tästä erinomaisesta mietinnöstä. Tuen tätä mietintöä ja joitakin tehtyjä ehdotuksia. Aluksi toteaisin, että elintarvikeketjussa tuottajat ja eläinlääkärit ovat tärkeässä asemassa, kun pitää estämään petoksia – he tekevät joka päivä työtä eurooppalaisten kuluttajien terveyden turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin tasolla pyritään luomaan puitekehys. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus, vaikkakin on mahdotonta harmonisoida sanktioita seuraamuksen tasolla, mutta siitä huolimatta voidaan kuitenkin toivoa, että edistystä saadaan kokonaisvaltaisesti katsottuna tälläkin alalla aikaan. Ja kun tarkastellaan niitä seikkoja, jotka ovat johtaneet elintarvikriiseihin ja petoksiin, Ehdottaisin, että menisimme tässä hieman pidemmälle ja ottaisimme huomioon koko tämän alan toiminnan ja koko kaikki ketjun tekijät, esimerkiksi markkinasääntelytoimet. Ja kenties voitaisiin pohtia sosiaalisia ja ympäristötekijöitä ja muita, jotka myötä vaikuttavat tähän Kyse on taloudellisista tappioista, epävakautta tekijöistä ja myöskin sosiaalista dumppauksesta. Tätä on nähty unionin ulkopuolella, mutta ei pelkästään ulkopuolella. Kolmanneksi se, että markkinointi on kaiken tavoitteena ja kuluttajille tähän rajoittava tietoa ja lihat merkitään väärin ja ravintoarvot eivät välttämättä myöskään pidä paikkaansa tukisin tässä kollegan etoistakaan liittyen merkintöihin. Ja etikessä täytyy lukea kaikki tekijät, olipa sitten mistä eläimestä liha on peräisin, olipa se sitten siipikarjan lihaa, nauran lihaa, sien lihaa, mitä tahansa lihaa se onkin. Lisäksi kaikkien ainesosien alkuperä pitäisi merkitä silloin, kun se jalostetuista tuotteista. Vuoden 2012 aikana havaittiin myöskin, että kaloja oli merkitty väärin. Vähän harhanjohtavasti. Ja silloin kun on kyse kasvi, kasveista ja kasviperäisistä tuotteista, niistä torjunta-aineita ovat yksi ongelma. Saksassa esimerkiksi laittomia torjunta-aineita oli käytetty, oli löydetty aine, raaka-aineista, joita oli tuotu Yhdysvalloista. Lisäksi pitäisi tällaiset toimijat, jotka toimivat epäkylävällä tavalla, näiden toiminta pitäisi voida estää maahantuonti pitäisi voida estää. Emme myöskään Katsoi myöskin, että jäljittävyys Euroopassa täytyy hoitaa sitä, tavalla, että se toimii ja se on tehokasta myöskin kolmansien maiden suunnalla. Lisäksi negatiivinen screening pitäisi mahdollistaa ja tuotteiden valvonta silloin, kun ne tulevat kolmansista maista. Ja mitä valvojien rooliin tulee? Katson, että Rova Langen ehdotus on erittäin mielenkiintoinen, että pitäisi ottaa puolueettomia, ripomattomia tarkastajia. Minä suhtaudun tähän hieman kuitenkin skeptisesti. Jäsenvaltiot kuitenkin käytännössä edelleenkin jatkaa samaan tapaan. Tämä on erittäin merkittävä ongelma ja tässä esimerkiksi eläinlääkärin rooli on merkittävä. Vuonna 2002 vuonna 2002 on tätä olevaa lainsäädäntöä olemassa elintarvikesektorilla että toivottavasti toiminta asemuksella tavallinen, että, että ihmisten luottamus voi palata ja samalla myöskin tulee menetyksistä voidaan välttyä. Teknikan. Kiitoksia. Käsittääkseni meillä on täällä nyt teknikkoja huolehtimassa asiasta. Täällä vaihdetaan näitä ilma suodattimia. Ja todella halusin tämän vain ilmoittaa. Eli kyllä tähän ilmanlaatuun ehkä parannusta saadaan nyt. Seurasta Julie Girling. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää mietinnöstä. On mukavaa saada oma aloite, mietintö, joka pitäytyy asiassa, eikä lähde harhailemaan. Mietinnössä ei taida olla mitään, mistä olisin eri mieltä muutaman asian haluaisin sinne lisätä. Tunnustan totta kai ne rajoitteet, jotka liittyvät omalle mietintöön. Tämä oikeastaan on hyvä pohja niille tarkistuksille, mitä itse pyrin tekemään. On hyvin ajankohtaista käsitellä tätä aihetta tällaisessa mietinnössä, kun tässä rinnalla tutkimme valvonnan muutoksia. Näin me saamme tar- saamme mahdollisuuden käsitellä sitä tietoa, jota tässä yhteydessä on kerätty ja hyödyntää sitä myös tässä valvonta-asiassa. Kerrankin ajoitus sopii näihin yhteen. Mitä sitten voisimme lisätä? Minusta täytyy ensinnäkin määritellä elintarvikepetokset. Tiedän, että komissiossa on työryhmä, joka asiaa pohtii ja jäsen, jäsenvaltioiden asiantuntijat pohtivat kovasti tätä kysymystä. Täytyy tunnustaa se, että tällä hetkellä meillä ei ole EUn viitettä tai määritelmää tällaisesta petoksesta. Sitten on tällaiset autenttisuus- alkuperäisyystestit. Tästä pitäisi olla selkeät standardit hevosenlihaskandaalin jälkeen kautta EUn jäsenvaltioissa testattiin erityisesti naudanlihaa. Kynnysarvot piti aika lailla ad hoc pohjalta sitten määritellä yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi viranomainen määritteli tämän tason yhteen prosenttiin. Minusta se oli aivan järkevää, sitä ei vastustettu mutta se nosti esille sen seikan, että meillä ei ole tämän tyyppisiä kynnysarvoja vielä järjestelmässä. Täytyy myös paneutua siihen mahdollisuuteen, että olisi tämä ristiin saastumisen kynnysarvo myös määriteltynä EU-tasolla, eli mikä on hyväksyttävä taso, minkälaisia tasoja me testaamme, mutta sen lisäksi minkälaiseen kynnysarvoon ö, tarkkuudessa pyrimme. Tätä täytyy myös päivittää jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tietoisuudella. Niin ikään pitää paikkansa, niin kuin monet ovat toteneet, koulutusta ei ole saatu petosten havaitsemiseen. Toki turvallisuuteen, elintarvike, turvallisuuteen on koulutusta, mutta ei petosasioihin. Tätä pitää parantaa. Vaikkakaan täysistunto ei ensi viikolla asiasta äänestä, koska tämä liittyy MFFF, mutta Toki meillä on horisontti 2020 asia ja siellä on keskeinen osa, joka liittyy nimenomaan elintarviketurvallisuuteen. Kyllä me helposti voisimme argumentoida sen puolesta, että elintarvikepetokset ovat hyvin tärkeä ilmiö, kun käsittelemme elintarviketurvallisuutta. Näin ollen osa rahoista olisi aivan asianmukaista käyttää horisontti 2020 elintarviketurvakysymyksiin ja elintarvikepetosten torjuntaan. Tässä varmasti voitaisiin tehdä työtä esimerkiksi koulutustoimia, tutkimusfoorumeita niin, että pääsisimme eteenpäin nopeammin kuin muutoin pääsisimme. Aivan niin kuin esittelijä totesi, tähän liittyy myös budjettirajoitteita, budjettikysymyksiä. Vielä yksi seikka tähän loppuun. Esittelijä mainitsee jälleenmyyjän erityisvastuun. Tästä olen samaa mieltä. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten jälleenmyyjät ovat toimineet. Me haluamme, että asia etenee. Myös myyjät haluavat parannuksia. IMKO valiokunnassa on laadittu vapaaehtoista koodistoa. Kyse on kannattavuudesta, kustannuksesta, käytännöistä varaston hallinnassa. En usko, että olisi mahdotonta sisällyttää näihin vapaaehtoisiin sääntöihin myös tätä elintarvikepetoksen määritelmää. Näin voisimme päästä eteenpäin nopeammin. Kiitoksia. Delismaker. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää esittelijä De Langea erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta, jonka hän meille on esitellyt. Ja tässähän korostetaan, että tämä hevosen lihaskandaali on ennen kaikkea petos. Ja elintarviketurvallisuudessakin parannukset ovat mahdollisia, mutta Eh, älkäämme herättäkö sellaista vaikutelmaa, että Euroopan unionissa olisi joku suuri rakenteellinen elintarviketurvallisuusongelma. Ei ole, ja näin aivan oikein toteattekin. Todella eh, elintarvikepetoksia varten tarvitaan huomattavasti kovempia rangaistuksia, kiinnijäämisen riskiä on lisättävä ja mahdollisten rangaistusten on oltava eh, kyllin kovia, että niillä on myös jotain pelotevaikutusta. Tässä on ehkä pari seikkaa, joita jään hiukan kaipaamaan luonnoksestanne. Ensimmäinen on oikeastaan tällainen perustavanlaatuinen keskustelu koko elintarvike- tai ravintoketjustamme. Ensinnäkin eh, olisi hyvä, jos meidän ravintoketjumme olisi lyhyempi, että meillä olisi kausituotteita, paikallisia tuotteita, luomutuotteita. Tämä voisi eh, olla hyväksi kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi. Itse olen Flanderin edustaja. Meillä on monia pieniä yrityksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä taloudellemme. Ja näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että tuottajien taakaksi ei tule liikaa ylimääräisiä sääntöjä, liikaa hallintoa. Pienet ja keskisuuret tuottajat haluavat tarjota laadukkaita, hyviä tuotteita. He toimivat hyvässä uskossa ja tällainen, tällaiset petokset vahingoittavat kaikkia. Lisävaatimukset merkintöihin saattavat itse asiassa vahingoittaa niitä tuottajia, jotka aina ovat tehneet hyvää työtä, joten unohtaa pyytäisin, että näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niille ei tulisi lisätaakkaa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rova Ajusa. Kiitos puheenjohtaja Rouva de Lange on minun mielestäni tehnyt aivan erinomaisen mietintöluonnoksen. Tarvitaan petoksen määritelmä, niin kuin hän tässä perusteluosassa vaatiikin. Meillä on vain tämä 168-2002 asetus, jossa puhutaan merkinnöistä ja siitä, että merkinnät eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan. Joka tapauksessa meidän on puututtava kaikkeen, kaikkiin petoksiin ja meidän täytyy tehdä ero sellaisten petosten välillä, jotka ovat, johtuvat vain siitä, että halutaan taloudellista hyötyä ja sitten sellaisten petosten välillä, jotka aiheuttavat terveysvaaraa. Tämä ei minun mielestäni enää ole pelkästään petos, vaan se on todella vielä vakavampi asia. Ja esittelijä totesikin aivan oikein, että tällainen taloudellinen hyöty, jota voidaan saada usein eh, syntyy väärin, väärien merkintöjen kautta. Näin todellakin eh, kuluttajaa pettämällä ja erityisesti kun tämä on helppoa ikään kuin, niin houkutus kasvaa. Ja tämä nyt esim, yhtenä esimerkkinä tämä hevosenlihaskandaali sitten viitattiin esimerkiksi hunajaan, oliviöljyyn, eh, Mm, esimerkiksi oliviöljyn, jota myydään suurissa tynnyreissä, voi sekoittaa yhtä sun toista sen neitsyt öljyn sekaan. Ja tämä on hyvin vaikeaa, kun kyse on suurista määristä, mutta kyse on myös suurista rahoista samalla. Näitä petoksia on hyvin vaikea välttää, mutta meidän on valvottava ja rangaistava kyllin kovasti niin, että petoksen tekijät ymmärtävät, että petos ei todellakaan kannata. Ehkä pieni ehdotus Rouva de Langelle. Tässä 27 kohdassa hän puhuu näistä tutkimuksista ja hän viittaa Amsterdamin yliopistoon, mutta minä uskon, että monet tutkimuskeskukset ja yliopistot ovat tehneet työtä näiden aiheiden parissa ja ehkäpä voitaisiin lisätä niitä muitakin tänne vielä, koska näitä on koko joukko, näitä aivan erinomaisia huippuyksikköjä, jotka asiassa ovat työskennelleet. Öö, Rova Testori, pääjohtaja, kun hän kävi vieraanamme puhumassa hevosen lihasta, totesi, että merkinnät eivät tätä hevosen lihaskandaalia olisi voineet estää. Öö, ja haluaisin, että Meille tästä ehkä voitaisiin vielä vastata. Kun puhutaan elintarvikkeista, joissa on erilaisia ainesosia, joita on sekoitettu toisiinsa. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt komissio. Ja komission jälkeen vielä esittää. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä Rova Delangea. Olemme iloisia siitä, että hän on komission kanssa komission tavoin huolestunut elintarvikepetoksista. Petosten mahdollisuus on suuri. Tämä haittaa kaupankäyntiä, vähän heikentää kuluttajan luottamusta, joka aiheuttaa epävaaria vaaroja elintarvikeketjun yhteydessä. Petostapauksissa jäsenvaltiot voivat reagoida nopeasti välineet, jotka meillä on käytössämme, eivät välttämättä ole vielä riittäviä. Me uskomme, että täytäntöönpano ja hyvä yhteistyö täytäntöönpanon yhteydessä on avaintekijä petosten vastaisessa taistelussa. Siksi haluaisin mainita joitakin elementtejä, jotka liittyvät meidän toimiimme. Ensinnäkin tekin mainitsitte sen, että me tarvitsemme hyvin koulutettuja, valmiina, valmiustilassa olevaa, olevia henkilöitä pätevää henkilöstöä tässä. Olemme samaa mieltä. Pian tulemme uuden tarkastelemaan virallisia tarkastuksia koskevan lainsäädäntöä mahdollista sen, että täytäntöönpanokapasiteettia voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden puolella. Lisäksi mukana on säännös, joka liittyy seuraamuksiin, rangaistuksiin. Katsomme, että rangaistusten pitäisi olla lannistavia toimia pelokkeina, jotta Tällä vältytään petokselta. Valvontaa koskeva lainsäädäntö tarkastaa myöskin tätä puolta. Viimeiset yhdeksän vuotta olen tarkastanut ympäristörikoksia ja olen havainnut, että seuraamukset eivät pelota millään tavalla ympäristörikollisia, koska he uskovat, että he eivät jää kiinni. Ne, jotka yrittävät, haluat yrittää, kenties kavahtavat säännöstä, mutta ne, jotka tekevät jo tällaisia rikoksia, näitä varten tarvitaan kunnossa täytäntöönpanoa ja tiedonvaihtoa ja yritetään korkeanlaatuista tiedustelutyötä ja tiedonvaihtoa. Komissio on laatinut perustunut tällaisen elintarvikepetoksia käsittelevän työryhmän hevosenliha-skandalin jälkeen. Olemme ottaneet käyttöön lukuisia menettelyitä mukaan luettuna tietotekniikka palvelun, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään tietoa. Ja todennäköisesti tämän nopean varoitusjärjestelmän piirin otetaan erillinen käyttöön nominaalisen tiedon välittämiseksi, koska tätä on vaikeampi kerätä tätä tietoa ja muodostaa tilanne kova. Tätä me työstämme. Lisäksi olemme aloittaneet eri virastojen välisen yhteistyön ja myöskin tietoisuuden lisäämistoimet kaikkien virastojen kesken, jotka toimivat lain täytäntöönpanon puolella. Katsomme tätä erittäin tärkeää toimintaa. Lisäksi haluaisimme käyttää kaikin keinoin toimia elintarvikepetoksia kestävässä verkostossa. Siinä on mukana jäsenvaltioiden elintarviketarkastajia. Ja lisäksi teemme oikeus- ja poliisi- ja tulliviranomaisten keskeistä yhteistyötä, vahvistamme tätä. Kannustamme tekemään myöskin elintarviketarkastus elinten kesken yhteistyötä. Tämä on tarpeellista, jotta täytäntöpano tehostuu. Lisäksi haluaisin kertoa teille että kaikista näistä seikoista tullaan keskustelmykyskohtaisesti konferenssissa, jossa tarkastelee tarvikepetoksia. Tämä järjestetään Italian puheenjohtajakaudella vuoden 2014 toisella puoliskolla, jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi tekninen ja tieteellinen osaaminen täytyy kerätä yhteen, jotta tätä työtä voidaan tukea. Tällä hetkellä me tarkastamme mahdollisuutta saada rahoitusta tällaiselle työlle komission jäsenvaltion eri osaaminen Esimerkiksi DNA-sekventoinnista vastaavat asiantuntijat ja muut asiantuntijat halutaan yhdist- tuoda yhteen, että he voivat yhdistää toimen voimansa petosten vastaisessa taistelussa. Lisäksi lukuisia muitakin elementtejä tulee kehittämään mukaan luettuna harmonisoidut petosten käsitteet, määritelmät, referenssi, laboratorioiden määritteleminen ja niin poispäin. Totesin, että nyt ollaan, kuten tiedätte, tässä RAFITA-menettelyssä mukana, että tarkastellaan lainsäädännön kelpoisuutta elintarvikeketjun varmistamiseksi. Tämä on yksi potentiaalinen, mitä nyt sanoisin, mahdollisuus, jonka yhteydessä voidaan keskustella harmonisoidusta elintarvikepetosten määritelmistä, mutta siitä huolimatta minun täytyy sanoa, että tästä tulee käytän, käytännössä pidemmän aikavälin keskustelu, koska olemassa olevia säännöksiä kansallisessa eli rikoslainsäädännössä ei voida harmonisoida rikoslain säännöksiä, jotka liittyvät tilintarkapetokseen, mutta voimme kuitenkin tätäkin puolta pohtia. Sitten viitelaboratoriota. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ajatus. Tällaisia rikosoikeustieteellisiä laboratorioita, jotka käytetään elintarvikepetosten yhteydessä. Tämä on ajatus, jota voidaan kehittää. Tästä voidaan puhua. Ja olemme valmiita pohtimaan tätä mahdollisuutta. Ja kuten aluksi toteaisin, totesin jo, pidämme tätä mietintää oikein hyvänä. Ja teemme teidän kanssa yhteistyötä myöskin jatkossa. Kiitos. Vielen Dank und abschließend. Kiitos. Ja nyt vielä esittelijä Estelle Lange lopuksi. Ja, dank Kiitos. Kiitokset kollegoille hyvin rakentavista ehdotuksista. Monet näistä ehdotuksista ovat olemassakin tässä tekstissä, mutta niitä voitaisiin ehkä vielä hiukan syventää. Ja sosiaalidemokraattien kollega, joka toteaa siihen, että hän haluaa Mm, tällaisen varoitusjärjestelmän. No se ei ehkä sovi tuohon 29, mutta me voimme katsoa, että miltä osin, jos ette ole tyytyväinen tekstiin nykymuodossaan, haluatte tehdä siihen sitten lisäyksiä. Eli monet asiat, joihin kollegat viittaavat, ovat täällä kyllä tekstissä mukana. Esimerkiksi tuo varoitusjärjestelmä. Ja minä nyt toteaisin, että me varmasti löydämme tästä kyllä hyviä ratkaisuja. Samoin sitten ylipäätään ruoka- tai ravintoketjumme tai elintarvikeketjumme pituus ja kokonaisuus ylipäätään tulivat esiin monissa puheenvuoroissa ja olen aivan varma siitä, että voimme näitä sanamuotoja muuttaa. Niin, mietimme pitkään, että tulisiko tässä mietinnössä torjunta-ainepetokset myös ottaa esiin. Olemme tietoisia tästä ongelmasta ja että se on olemassa. Toisin kuin muissa elintarvikepetoksissa, tässä mm, on hiukan toisenlainen, toisenlainen tilanne, mutta me voimme tätä vielä kyllä tarkastella. Sitten liberaaliryhmä viittasi tähän, miten kriittisesti voidaan suhtautua kansallisen valvonnan rahoitukseen. Voin tätäkin tarkastella ja ehkä ottaa huomioon tekstissä, niin kysymys on nytkin siitä, että voimmeko me puuttua kansallisiin budjetteihin. Voimme ehkä olla huolissamme siitä, että budjetit kutistuvat. Näin on minun omassa kotimaassanikin. Ja nyt ollaan kyllä todella enää rimaa hipoen toimintakykyisiä. Ja Kyllä suuri haaste, joka meillä tässä nyt valvonnan suhteen on, on se, että tietenkin myös kansallisissa hallituksissa on vaikeita päätöksiä talousarvioista. Ehkä nyt pikemminkin sitten kysymys oli siitä, miten olemassa olevaa budjettia voidaan käyttää tehokkaammin hyödyksi. Ja mm, että olemassa olevissa puitteissa voidaan ehkä toimia toisin kuin tähän asti. ECR-lisäykset, joita ehdotettiin horisontti 2020 suhteen, kiinnostavaa tätä tarkastella kyllä, kyllä, ja samoin tällainen vapaaehtoinen koodisto, joka tällä hetkellä jo on olemassa vähittäiskaupassa. Ja tietenkin kaikki kollegat puhuivat kuluttajalle tiedottamisesta, ja tämä voi tapahtua tietenkin siinä pakkausmerkinnässä tai mitä tietoa tämän pakkausmerkinnän tulee sisältää. Ylipäätään kyllä elintarvikepetokset tapahtuvat ketjun aivan alkupäässä tai sitten ketjun loppupäässä, koska kuluttajathan nyt eniten kärsivät elintarvikepetoksista, eivät saa mistä maksavat tuottaja, maanviljelijä toimii rehellisesti, hyvässä uskossa, tarjoaa hyvän tuotteen. Hän on kaikkein vähiten yleensä syypää elintarvikepetokseen, mutta joutuu siitä silti huonoon maineeseen ja kärsimään, eli heitä meidän tulee suojella. Me tulemme käymään tästä hyvin paljon keskustelua ja keskustelua myöskin tästä alkuperämerkintäkysymyksestä. Ja yritänkin nyt sitten vihreiden kollegan puheenvuoro myös ottaa huomioon sen suhteen, ettei saa tulla lisätaakkaa PK-yrityksille. Ja komissio varmasti omassa vaikutusarviossaan voi tämän ottaa huomioon ja katsoa, että miten tämä alkuperämerkintäkysymys voidaan hoitaa ilman, että siitä tulee lisätaakkaa. Ja aivan varmasti haluamme tämän toteuttaa, sanovat monet, riippumatta nyt vaikutusarvioista tai siitä, minkälainen taakka tästä tulee yrityksillemme. Mutta me todella siis äh, myös tässä valiokunnassa olemme kuulleet ja kuulimme taas tänäänkin puheenvuoroja tästä ja yritämme varmasti löytää yhteisen linjan. Ja jos yhteistä linjaa ei löydy, niin äänestyksessähän me sitten näemme, mikä on enemmistön kanta. Rova Juuso puuttui siihen, että monet muutkin yliopistot kuin vaikkapa Amsterdamin yliopisto ovat äh, hyvin aktiivisia näissä elintarvikepetostutkimuksissa ja mielelläni Rova Juuso voi toimittaa minulle mm, niitä tutkimuksia, jotka hänellä on tiedossaan. Mielelläni ne luen, äh, kun ajatellaan äh, elintarvikkeiden aitoutta, ja taas äh, sitten äh, tätä rikosoikeudellista puolta, niin nämä molemmat äh, puolet täytyy sitten yhdistää toisiinsa ensinnäkin, tarkastella sitä, ovatko tuotteet aitoja, ovatko tuotteet sitä, mitä väitetään, mitä niiden väitetään olevan, että onko esimerkiksi luomu, luomua vai eikö ole hyvä niin, ja monissa yliopistenkin tehdäänkin, mutta heillä ei sitten samanaikaisesti ole minkäännäköistä kokemusta tästä rikosoikeudellisesta puolesta, rikosoikeudellisesta tutkimuksista. Ja näin ollen ää, kyllä erityisesti ne kaikkein suurimmat mädät omenat tulisi sieltä korista saada poimittua, eli nämä suuren luokan ää, petoksen taustatekijät. Ja kyllä meillä tässä hyvin paljon on tehtävää. Kiitos vielä kollegoille siitä yleistä tuesta, jota tässä keskustelussa minulle annoitte. Kiitos. Kiitokset Ester Delange. Lange. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 28.10. kello 12 ja 27. marraskuuta toimitetaan äänestys täällä ympäristövaliokunnassa. Ja täysistunto käsittää käsittelyä ei vielä ole tiedossa. Näin tämä esityslistan kohta on hoidettu. Ja nyt me siirrymme eteenpäin esityslistalla. Seuraava esityslistan kohta on keskustelu EFSAn terveysväittämiä koskevan lupajärjestelmän toiminnasta yleisesti ja ehdotetusta mekanismista hakemuksen jättämistä edeltäväksi kuulemismenettelyksi. Koordinaattorit alusivat tämän esityslistalle. Me nimittäin tästä olemme jokin aika sitten keskustelleet, mutta vaikuttaisi siltä, että kollegat toivovat vielä lisää tietoa. Nyt pyytäisin, että EFSAn kollegat tulisivat. Niin, tai te voitte jäädä sinne istumaan ihan kuinka vain. Ehdottaisin, että aloitetaan välittömästi ja herra Uul saa nyt sitten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Bitte. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks a lot. Uh, for inviting us. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että EFSA kutsuttiin tähän näkemysten vaihtoon. Tämä on tärkeää myöskin meidän kannaltamme. Perhaps the commission. Anteeksi, mutta kenties komissio ja esittelijä nyt voisivat. Okei, okay, please again. Sorry. No, olkaa hyvä vaan. Jatkakaa vaan. Once again ei haittaa. Kiitoksia, että EEssä kutsuttiin tähän näkemysten vaihtoon. Tämä on meidänkin kannalta erittäin tärkeä. On tärkeää kuulla teidän huolianne. Jotkut parlamentin jäsenet ovat ilmaiset huolian, jotka liittyvät eh, terveysväittämäjärjestelmään. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että asetuksen mukaan vuodelta 2006 suotamisalan tarkoituksena on varmistaa tehokas sisämarkkinoiden toiminta samalla – tarjoten mahdollisimman suurta kuluttajan suojaa. Tämä on tämä terveysväittämien soveltamisala. EFSA on saanut vuonna 2008 yli 4600 väittämää. Kyse on yli 10 000 terveysväittämästä, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EFSAlle. Tämä oli paljon suurempi luku kuin mitä kuvittelimme, koska oletimme, ehkä, no- odotimme ehkä noin tuhatta terveysväittämää. Tulevien kahden vuoden aikana tai seuraavan kahden vuoden aikana EFSA laati arvion noin 2800 artiklan 31 alaisuuteen kuulosta päätteemestä. Kasvit ovat eri asia, koska kasviperäiset tuotteet pistettiin väliaikaisesti sivuun. EFSA joutui valtavan työpaineen alle, mutta me pyrimme pitäytymään aikarajoissa ja päätimme komission kanssa siitä, että artikla 31 tai 13.1 väittämättä on nyt hoidettu ja kaikki tieteellinen näyttö näiden perustalta on sitten julkistettu. Artikla 13.5 väittämätä uusi tieteellinen näyttö ja artikla 14, joka liittyy sairauksien riskin vähentämiseen. 470 hakemusta on saatu. Näitä on paljon vähemmän, mutta sitä huolimatta työtaakka on suuri. Näistä 476 hyväksyttiin, eli noin 40 prosenttia vedettiin takaisin prosessin yhteydessä, kun olemme niitä jo arvioimassa. EFSAlta oli pyydetty lisätietoa. tietoa. ja EFSA oli pyytänyt lisätietoa. EFSAssa käsittely kestää noin viisi kuukautta sen jälkeen, kun hakemus on saatu, ennen kuin voimme antaa lausumamme. Mikäli lisätietoa pyydetään, silloin kello pysäytetään ja aikaraja saattaa venyä kahteen kuukauteen. Hakijan kannalta tällä on merkittävä seuraamus, koska se aikaraja, jonka sisällä hakijan täytyy antaa lisätietoa, on vain 15 päivää. Tätä pidettiin tällaisena nopeutettuna menettelyä, mutta 15 päivän on kovin lyhyt aikaraja myöskin hakijan kannalta. Ja mitä probioottisiin väittämiin tulee, tieteelliset, tieteelliset kriteerit, joita käytämme tässä, ovat samat kuin kaikkien muidenkin terveysväittämien yhteydessä. Mitään erityisiä tarkastustoimia ei kohdisteta probioottisiin aineisiin kuin minkään muihinkaan terveysväittämiin. Tämä on selkeästi määritelty myöskin asetuksessa näin. Toistaiseksi EFSA on arvioinut yli 300 probioottista väitettä, aineisiin välttämää, väittämiä, väittämää yli 40 väitettyä vaikutusta on näiden joukossa ja tuhansia eri aineita. Probioottisia aineita koskevat väittämättä ovat sellaisia, että jotkut kannata, joita käytettiin väittämän perustana, eivät olleet riittävän selkeästi määriteltyinä, ja tämä sitten vaikeutti probioottisia aineita sisältävien väittämien tarkastelua. Jotkut päätökset lähetettiin EFSAlle uudelleen tarkasteltavaksi, mutta tulos oli yleensä kielteinen probioottisten väittämien yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa kaiken kaikkiaan EFSAn kannalta katsottuna järjestelmä toimii hyvin Toimimme lainsäädännön mukaisesti. Kaikki olemassa oleva tieteellinen tieto otetaan pohjaksi ja sitten tarkastellaan näyttöä. Näin asetus, asetus, asetuskin määrää. Meidän täytyy suorittaa arvioita kaikkien korkeimpien mahdollisten normien vallitessa. Tietystikin, jotta voimme varmistaa harmonisoidun tieteellisen arvion väittämien yhteydessä, nämä väittämät tarkastellaan EFSassa ei kansallisten viranomaisten piirissä. Lyhyesti todettuna EFSAn kannalta katsottuna uskon, että Eurooppa on nyt antanut hyvän ensimerkin terveysväittämien tarkastelussa. Meistä on tullut valion vertailukohde ja muut kadehtivat, kadehtivat meitä. Muissa maissa ja mantereilla meitä kadehditaan, koska meillä Euroopassa terveysväittämien osalta on hyvin korkeat normit. Tämä mahdollistaa sen, että sisämarkkinat toimivat, koska voimme varmistaa erittäin korkean kuluttajien suojan. Meidän kannatamme katsottuna kaikki ne vaikeuksinenkin, joita meillä on ollut, me yhdessä komissio ja EFSA, me voimme todeta, että voimme olla ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan. Tämä on melkoinen menestystarina terveysväittämien osalta. Kiitos paljon. Vielen Dank. Lämpimät kiitokset, herra Huul. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Thank you very much. My... Kiitoksia. Kommenttini on hyvin lyhyt. Muistutan vain siitä, mitä artiklassa 6 alakohdassa 23 tässä asetuksessa todetaan. Siinä korostetaan, että väitteiden on perustuttava todistettuihin yleisesti hyväksyttyihin tieteellisiin arvioihin ja mahdollisimman korkeisiin normeihin. Tämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Komissio katsoo, että EFSAn toimet todellakin täyttävät sille annetun mandaatin ja näiden sääntöjen mukaisesti on EFSAssa toimittu. On tarpeen toistaa, että määrärahoja ei tätä tehtävää silmällä pitäen hyväksytty, mutta yleisesti EFSAn toiminta on ollut menestys ja asetusta noudatetaan. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Pilar Ajuso, Dagmar Roth, eh, ja sitten eh, Julie Görling ja sitten Dagmar Roth vielä. Pilar. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. No, aivan ensin haluan toivottaa tervetulleeksi EFSAn johtajan ja tietenkin myös komission, joka on tullut vieraksemme ja kiitokset siitä, että olette saapuneet. Olen täysin vakuuttunut siitä, että EFSA tekee hyvin tiukkaa tieteellistä työtä erittäin läpinäkyvästi. Tieteellisen työn taso EFSAssa on äärimmäisen tär- korkea Äh, se on järjestänyt teknisiä seminaareja ja kokouksia ja vastaa todella kaikkiin sille esitettyihin pyyntöihin. Mutta tämä aihe joka nyt meidät on tänne kerännyt yhteen, omaa merkittävän ongelman. Näitä pyyntöjä tai hakemuksia on esitetty koko joukko, yksikään ei ole saanut hyväksyntää. Ja minä olen ihan varma siitä, että teidän tieteellinen työnne on äärimmäisen korkeatasoista, mutta kyllä tässä nyt ihan ilmiselvästi joku ongelma on. Eli jos kuitenkin Sveitsissä, jolla on täysin samat kriteerit kuin Euroopan unionilla, hyväksyntä on saatu, eikä Euroopan unionissa, niin tämä on ongelma selvästi, koska tässä vaikuttaa siltä, että EU-tuottajat ja valmistajat joutuvat heikompaan asemaan. Kun puhutaan näistä tieteellisistä vaatimuksista, joita vaadittiin ihan lääketieteellisessä komiteassa, mitä tulee näihin ruoan sulatusvaikutuksiin, niin EFSA katsoo, että pro Biote- tai katsotaan, että probiotteja käytetään usein äh, juuri äh, ripulin äh, hoitoon, vatsavaivojen hoitoon ja tästä on tieteellistä todistusaineistoakin. Onko tässä nyt syynä se, että nämä hakemukset on tehty jotenkin väärin, että ei ole määritelty tarkasti näitä osia? Mitä tässä on tapahtunut? Tässä on nyt ihan selvästi joku ongelma taustalla. Ja siksipä katsomme, että että tällainen aiempi kuuleminen voisi ehkä auttaa näitä hakemuksen tekijöitä ratkaisemaan ongelmia ennen kuin eh, sitten tekevät hakemuksen ja saavatkin ei vastaukseksi EFSAlta. Eli että tällainen ennakkokuuleminen voisi olla tässä hyödyllistä. Ja niin kuin äh, lääketieteellinen komitea on todennut, jos on tällainen äh, selvästi myönteinen ähm, vaikutus näillä tietyillä maitohappobakteereilla, joita kutsutaan probioteiksi, niin jos niillä selvästi on myönteinen syy-seuraussuhde, niin äh, sittenhän tässä kyllä jotain on mennyt eri tavoin kuin voisi kuvitella. 907 asetus, joka itse asiassa tuli juuri voimaan, niin siihen liittyy toinenkin ulottuvuus tai seikka, joka voi vaikuttaa probiotteihin, nimittäin nämä on mahdollisuus geneettisen koodin käyttö tällaisen probiootin määrittelemiseksi, eli tällainen geneettinen koodisto ja sen käyttö. Eli kun kyse on esimerkiksi fermentoidusta tuotteesta, ja tässä on yksi ainut ainesosa, niin voitaisiinko tässä käyttää tällaista geneettistä koodistoa – taustalla todistusaineistona ikään kuin. Tämä olisi minun kysymykseni ja olen todella, todella tyytyväinen siihen, että olette tullut meidän, meidän kanssamme tästä asiasta keskustelemaan ja aivan varmasti tässä kyllä ratkaisu saadaan aikaan. Me pelkäsimme, että tästä asiasta voi syntyä <laughs> aikamoinen konflikti ja näin nyt sitten kävikin. Kiitos Julie Girling. Thank you. Um, I've, I've got... Kiitos. Minulla on mielessäni huolia useillakin tasoilla Ensin haluaisin todeta, että mikään ei ole johtanut siihen johtopäätökseen, että EFSA olisi tehnyt työnsä huonosti, taikka että meillä olisi syytä olla huolissamme sen suhteen, että he eivät etene lainsäädännön, lainsäädännön määräämässä järjestyksessä. Lainsäädäntö kuitenkaan ei ole niin selkeästi määräävä, eli että on on jouduttu tekemään paljon päätöksiä ja, ja tulkintoja. Tilanne ei ole läheskään niin selkeä, eli yleisesti hyväksytty tieteellinen todisteaineisto. Tämän termin sisällöstä voitaisiin varmasti pitkäänkin keskustella. Minun määritelmäni tai jäsenvaltion määritelmä ei välttämättä ole sama kuin muiden määritelmä. Kukaan ei teeskentele, että tämä voisi olla vaikeaa, ja sitä se onkin. Tulkintatapa, korkeimmat mahdolliset normit esimerkiksi on aiheuttanut ongelmia. Kyse on kuluttajan suoja lainsäädännöstä, enkä haluaisi, että ihmiset kärsivät. Haluan suojella kuluttajia, mutta EFSAn tekemän työ, työ, työn tietyt tulokset ovat olleet jossain määrin yllättäviä, noin lievästi sanottuna. Esimerkiksi nämä probiootteihin liittyvien väitteiden hylkäämistapaukset minusta ovat olleet yllätys. Tämä mainitsin myös koordinaattoreiden kokouksessa. Esimerkiksi yhdistyneen kuningas kunnan kirurgit ovat suositelleet probiootteja ja, ja sitten kuitenkaan tällaiset väitteet eivät EFSAn seulaa ole läpäisseet. Toteaisin vain, että jotakin täytyy olla nyt mätä siinä järjestelmässä, jonka avulla me tulkitsemme näitä väitteitä ja hyväksymme niitä. Eli missä vika piilee? Pitää katsoa, miten tilannetta voitaisiin parantaa. On lukuisia alueita, joissa on ilmiselviä ongelmia. Ensimmäisenä esille nousee jo EFSAn tunnustama ongelma. sain tämän minulle tunnustanut ja myös avoimesti muuallakin. Väitteen alkuvaiheeseen tämä liittyy. Ongelmana oli työmäärä, väitteiden määrä, nopean reagoinnin vaatimus, viiveet työssä ja tästä syntyy ongelmia. Näin ollen katsonkin, että meidän pitäisi ottaa käyttöön tällainen alustava kuulemismenettely osana prosessia. Tällaista ei tällä hetkellä ole. Epävirallista järjestelmää ilmeisesti jossain määrin on. Tämä olisi ollut hyödyksi jo aluksi, koska monet hakijat lähtivät tähän prosessiin oikeastaan äh, sidotuin silmin sokeana tietämättä, mikä järjestelmä on. Kauralese ehkäisee sydänkohtauksia. Tämä väite hylättiin. No sitten vähentääkö se kolesterolia ja näin ollen myös sydänkohtauksia. Tämä väli hyväksyttiin, koska oli ikään kuin tässä palapelissä tämä puuttuva keskimmäinen väitteen osa. On ikävää, että tämä johtaa näin pitkällisiin prosesseihin. Jos olisi ollut tällainen alustava kuulemismenettely, niin tämä ikävä vaihe olisi voitu välttää. Monet ovat todenneet, että alustava käsittely on liian kallis. Se johtaa siihen, että keskustelujen perusteella oletetaan, että saadaan myönteinen tulos. IMAlla on jo olemassa tällainen alustava kuulemismenettely. Nettisivuilta on tiedot saatavilla, miten kaikki toimii. Tämä on osa prosessia, enkä näe mitään syytä, miksi emme voisi pyytää EFSAa pohtimaan sitä, että tämä olisi osa käytettyä menettelyä. Haluaisin kuulla heidän näkemyksiään tästä mahdollisuudesta kuulemismenettelyn suhteen ja auttaisiko se kenties? En voi lopettaa puheenvuoroni ennen kuin palaan vielä tähän mahdollisimman korkeisiin standardeihin, normeihin. Totta kai kaikki haluamme tätä kuluttajillemme, mutta on tiettyjä seikkoja, joihin on puututtava. Mitä nämä normit tarkoittavat? Satunnaistestit vertailut, ovatko ne soveltuvia vaikkapa tiettyjen väitteiden suhteen. Esimerkiksi otetaan jonkinlaisia elintarvikelisiä, jotta ihmiset pysyvät hyvinvoivina. Jos henkilöllä on sairaus ja sitten katsotaan, miten lääke vaikuttaa henkilöön, niin tämähän on nyt aivan eri asia kuin puhua elintarvikkeista ja niihin liittyvistä väitteistä. Me olemme tässä lähteneet etenemään väärään suuntaan. Haluaisin, että kävisimme vuoropuhelua EFSAn kanssa. Ei kukaan halua mitään valtavia muutoksia lainsäädäntöön. Kukaan ei halua avata tätä Pandoran lipasta, mutta voisimmeko me tutkia, miten tämä kaikki on vaikuttanut EFSAn aikaansaamiin tuloksiin ja, ja reagointiin. Jotkut väitteet eivät ole saaneet hyväksyntää, mutta miljoonat kuluttajat EU:ssa käyttävät kuitenkin näitä glukosamiinituotteita ja tämä on hyödyllinen tuote monien kuluttajien kannalta. No sitten nämä probiootit mielestäni ovat myös samassa kategoriassa. Niillä on hyötyjä, etuja, nykymenettelyn kautta tätä ei ole voitu todentaa tätä väitettä. En ylitä kiertää tästä, tässä vaatimuksia. Meillä on todisteaineistoa, vaikkakaan sitten menettely ei ole ollut oikeanlainen. Kyllä tähän asiaan on puututtava. Dank. Kiitoksia ja sitten Dagmar Rothberg. Well, well, well. Yeah. Where do I start? Mistähän minä nyt aloitan? aloittaisin. EFSA on kovin pitkä tarina. Mielin kuulisin jotakin muuta, joka sanoo olevansa ylpeä työstään, joltakin, joka on ollut olemassa vähemmän aikaa tai pidemmän aikaa kuin EFSA. Mitä Körin sanoi, silloin kun he terveysväittämiä alettiin käsitellä EFSassa, ei silloin mitään syytä ylpeyteen monestakaan syystä. Minä hyväksyn ja tunnustan sen tosiasian, että EFSAn rakennet, rakennet muuttuivat. Ei tämä helppoa ollut tämä muutostyö. Varmaan selkeästikin liian kaukana monestakin paikasta. Kuinka vaikeaa oli aikaan lisää avoimuutta ja lisää tieteellistä laatua moneen asiaan. Kaikki tämä oli hyvin vaikeaa. Ikävä kyllä. Johtaja ei ole enää toimessaan. Hän teki valtavasti työtä. Seurasin hänen työtään hyvin myötätuntoisen kritiikin vallitessa. Nyt täytyy sanoa, että kaikilla kohtelaisuudella kollegan Rova Ajusaa kohtaan nyt ei ole kyse probioteista, eikä kyse ole GMOista tai GMOta sisältävistä aineista probioottien keskuudessa tai GMO muuntogeenisistä aisuusista, niin komissio ei halua vastata näihin kysymyksiin. Tunnen kyllä myötätuntokomissiota kohtaan, mutta olemme keskustelemassa koko järjestelmästä. Niinhän esitystäkin mukaisesti piti olla. Kyllä siellä konsultoin, konsultointitoiminnasta ennen hyväksynnän antamista. Rova jossakin tähän viittasi. Minä olen itse lakimies. Yksikään meistä ei ole tiedemies, eikä yksikään tiedemies voi päättää, onko teidän luokittelunne noiden 300 väittämän joukosta, jotka ovat saaneet hyväksynnän, ovatko ne paikkansa pitäviä? Te sanoitte, että yli 300 hakemusta, mutta yksikään probiootti ei ole riittävän, riittävän selkeästi määritelty. Kuinka tämä voi olla totta? Kuinka tämä on mahdollista? Kuinka te voitte sanoa, että ne ei ole, niitä ei ole riittävästi selkeästi määritelty? En nyt suoraan sanottu kyse kritiikistä, mutta ehkä voin hieman antaa teille neuvoja. Hieman ohjeistusta. En tiedä, onko teidän päätöksenne oikeutettuja tai perusteltuja tai eivät, mutta miksi te uskotte, että jotakin kanta ei ole riittävästi määritelty? Miksi te sanotte tätä sitten hakijalle? Miksi ette tee juuri niin kuin täällä on toivottu teet? että tehtäisiin. Eli konsultoitaisiin, kuultaisiin muita ennen kuin lupa Ja nyt käydään tällaista ping-pong-keskustelua. Olettaakseni te varmaan vastaatte ja voin arvata etukäteen, miten vastaatte. Ja sanotte, että EMA ja EKA, nämä virastot saivat palkkaa lausunnoistaan, maksun lausunnoistaan. Te itse saatatte hakea varajohtajan paikkaa jomassa kummassa virastossa. En nyt ei kerta tätä keskusta etänölle aikaa, mutta aiotteko te nyt pyytää sitten jatkossa maksuja lausunnoistanne? Minun mielestäni tämä olisi täysin väärin, että EFSA ei saa korvausta lausunnoista. Minä viimeisten joukossa sanoisin, että virasto on ihan lähellä teollisuuden alaa. Te olette joka päivä tekemisissä tämän alan teollisuuden kanssa. Pitäisikö te kohdistaa eri tavalla kuin emaa tai ekaa? Ehkä tämä auttaisi teitä tuottamaan parempia palveluita, mikäli te peristä maksua. Ehkä näin pitäisikin olla. Voitteko te pyytää komissiota pohtimaan uudelleen tätä maksukysymystä? Vaikutusarvio komission puolella tehtiin, tämä oli täysin typerä vaikutusarvio suoraan sanottuna. Tämä, kyllä minä tiedän, mistä tämä johtui. Jotkut eivät kannattaneet komissiossa tästä maksua, maksun perimistä. Minä en ollut vakuuttunut välittömästä asiasta, mutta sitten ajattelin pidempään ja sitten päädyin, että kyllä, sen, teidän pitäisi periä näitä maksuja. Mutta miten tällä rahalla sitten tehtäisiin, ja kun kävin ESAssa ja keskustelin joidenkin henkilöstön jäsenten kanssa, ei ole kovinkaan tämän kannalla. Ehkä nyt tilanne on muuttunut, en tiedä niinkään paljon, mutta tuolla näkin ainakaan tätä ei kannatettu. Teidän pitäisi periä siis maksuja. Mutta mitä tekisitte tällä rahalla sitten? Tekisitte työtä hakijoiden puolesta, koska tehän saatte näiltä hakijoilta rahaa, niin emakin toimii, eka toimii näin. Nämä kumpikin suorittavat tällaisia taikka pohtivat asioita, tutkivat asioita ja sitten antavat luvan tai eivät. Entä sitten tämä helpdesk-kysymys? Katrina oli oikein ylpeä, johtaja oli oikein ylpeä omasta helpdesk-toiminnastaan. Ihmiset sanottiin, että voitte esittää hakemuksen tuonne ja tuonne ja kuinka monen päivän sisällä pitäisi hoitaa tämä, tämä asia, kenen kanssa kannattaa puhua. Tämä oli erittäin hyödyllistä, mutta tämän helpdeski ei voi koskaan olla tieteellisen neuvon antaja. Kuinka nämä hassut seitsemän ihmistä, jotka toimivat tällaisessa palvelupisteessä, ylipäänsä voivat hoitaa tällaista tehtävää? Tämä on pikemminkin jonkinlainen postilaatikojärjestelmä. Me tarvitsemme pikemminkin selkeästi jotakin, joka tässä hakemuksen tekovaiheessa neuvoo ihmisiä. Mikäli muutama ihminen olisi sanonut kuulemisen yhteydessä, millä, tahalta, millä sitten nimeltä kutsutaankin, mikäli hakija olisi sanottu, että No otetaanpa esimerkiksi probiootit. Ja sitten olisi voitu sanoa, että ihmiset, että teillä on tuo kanta, tuo kuulostaa mielenkiintoista. Me tiedämme kyllä, että tätä tarkoittaa moniin tarkoituksiin, mutta sitten pitää olla abcd tutkimuksia että taustalla sen varmistamiseksi, että aine saa luvan. Tämä on juuri se, mitä varten tämä hakemuksen jättöä edeltävä vaihe on olemassa. Sitten keskustelu teidän väkene ja EFSAn välillä. Miten diplomaattisen tämän asian? Minusta vaikutti nyt, nyt en ole siis mikään hakija, olen täysin viaton ulkopuolen. Tiedän ehkä asiasta hieman, kuitenkin. Minulla on sellainen tunne, että hakijat pikemminkin häiritsevät teidän työtänne. Ja te, te sanotte hakijoilta, älkää soittako meille, me soitamme teille. Nimenomaan, älkää soittako meille. Ja mikä te soitatte meille, te joudutte tässä nyt mustalle listalle. Ehkä minä lio, liioittelen, mutta ihan vain pikkuisen. En paljon. Joten, mitä nyt pitäisi sitten tehdä Elsan puolella? Hakemuksen jättöä edeltävä vaihe ei pelkästään probioottien kohdalla, vaan kaikkien asio- asiakkaiden kanta katsottuna. Ja kaikki hakijat ovat asiakkaita. Tämä hakemuksen jättämistä edeltävä vaihe on erittäin tärkeä ja neuvonanto tänä, tämän vaiheen aikana. Te sanotte, että teillä ei ole varaa tähän. Henkilökohtaisesti, kun tarkastan teidän niin minä voisin kyllä auttaa teitä organisoimaan asiat uudelleen ja sitten te voisitte hoitaa tämän tehtävän. Minä en usko, että alkuvaiheessa olitte samassa vaiheessa, kun terveysväittelyä koskeva lainsäädäntö annettiin. En usko, että teillä ihmiset istuvat ja te, te, tekemättä mitään. Uskon, että se tehdään kyllä työtä. Mutta EMA hoitaa lääkeaineiden valvontaa. Yhtälainen te voisitte nyt ryhtyä uusiin toimiin ja pohtia, haluatteko olla rohkea sanoa komissiolle ja parlamentille, että te haluatte periä maksuja. Neuvoisin teitä, että hyvin pikaisesti teidän pitäisi tällaista peräänkuuluttaa. Tiedän, että valiokunnan puheenjohtaja aina hermostuu minun, koska minä puhun aivan liian pitkään. Olisi voinut puhua paljon pidempäänkin, mutta nyt haluaisin ehkä palata johonkin, johon Görling viittasi. Mitä eroa on ruoan ja ruoan lisäaineen välillä? Lisäaineet yleensä vain parantavat sairauksia tai tekevät jotakin muuta. Nyt nämä botaaniset aineet, tehän tunnette minun näkemykseni näistä, joten en sitä nyt sano ääneen. Okei. Okay. Okei. Okay. No niin, nyt puheenvuoron saa EFSA, herra Url voitte vastata näihin kysymyksiin, huomioihin ja teidän jälkeen sitten vielä komissio, jos haluaa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I think we... Kiitos puheenjohtaja. Me siirrymme heti toiseen vaiheeseen keskustelussa, eli käsittelemään kuulemismenettelyä ennen hakemuksen esittämistä. Tämä ei tietenkään voi olla meille ongelma. Yritän kattaa kysymykset yleisemmällä tasolla ja jos tarpeen, niin sitten menen aivan yksityiskohtiin saakka. Kaikki olemme varmaan samaa mieltä siitä, että innovaation valmiseksi Euroopassa ja että voimme palvella asiakkaita, hakemuksen jättäjiä, meidän pitäisi tehdä enemmän hakemuksen jättöä edeltävässä vaiheessa. Ei pidä paikkansa, etteikö EFSA olisi tässä mitään tehnyt. Niin kuin totesitte, edustaja Rotperent, kyse ei ole vain äh, hallinnollisesta, ei tieteellisestä avusta. Olemme järjestäneet tiedotustilaisuuksia hakijoille. Niin kuin tiedätte, nettisivuilla meillä on lomakkeita. Olemme yli 500 kertaa vastanneet hakijoiden kysymyksiin. Järjestämme työpajoja, workshoppeja. Meillä on työpajoja aivan erityisesti tutkimusten raportoinnin tiimoilta, esimerkiksi marraskuussa. Kyllä EFSA on ottanut tärkeitä askelia ja auttanut hakijoita ymmärtämään järjestelmää niin, että saadaan parempia hakemuksia. Tämä on myös EFSAn edun mukaista. Jos on parempia hakemuksia, niin meidän työmme on helpompaa. Me kaikki olemme tästä samaa mieltä. Tästä ei varmaankaan tarvitse kiistellä. Yksi tärkeä seikka on se, haluammeko järjestää yksittäisten yritysten ja yksittäisten hakemusten, hakijoiden kanssa kokouksia. Tässä kyllä näkisin ongelman. Minun mielestäni asiaan liittyy oikeudellinen kysymys niin kuin EMA, jolla on selkeä mandaatti perustamisasetuksessa, luoda järjestelmä tieteellisen neuvon saamiseksi hakemusta aloittavassa vaiheessa. Kyse ei ole pelkästään maksuista. EMAlla on oikeudellinen perusta, oikeudelliset puitteet, jonka kautta todellakin pyydetään tätä alustavaa tieteellistä neuvoa. Siellä on myös työryhmä, ja myös sisäistä henkilöstöä ja äh, tähän tarkoitukseen. EFSAn perustamisasetuksessa tällaista määräystä ei ole. Sitten toinen seikka on maineeseen liittyvä riski. Jos me toteuttaisimme yksilökohtaisia yksittäisten yritysten tapaamisia hakemusvaiheessa, niin näkisin todella ongelman paneeli jäsentenkin osallistumisen kannalla paneelin jäsenet antaisivat tieteellistä neuvoa hakijoille. En näe tällaisen olevan mahdollista. Paneelin jäsenten on hyväksyttävä tieteellisiä lausuntoja. Heidän on oltava mahdollisimman riippumattomia ja te tiedätte hyvin paremmin kuin minä, että EFSA on joutunut tekemään kovasti työtä viime vuosien aikana. Kyse on tieteellisen neu- neuvonnan riippumattomuudesta. EFSA on tehnyt paljon työtä tähän suuntaan. Jos nyt lähdettäisiin tällaiseen suuntaan ilman mitään Kiinan muuria niin toisaalta neuvonnan ja toisaalta lausuntojen välillä, jota paneeli sitten tekee. Ja kolmas kysymys, jonka mainitsitte, on resurssikysymys. Te viittasitte tähän kysymykseen. On tehty vaikutusarvio viime vuosien aikana ja vaikutusarvion tulos on tiedossa meillä ei ole mitään mahdollisuuden ikkuna, joka nyt aukeaisi näiden maksujen perimiselle. Kenties se on mahdollista tulevaisuudessa. Nyt tällä hetkellä maksuja ei peritä, eikä se ole ohjelmassa, sikäli kuin me tiedämme. Kyse tässäkin on resursseista. Jos meillä olisi vaikkapa 300 alustavaa kokousta per vuosi, tämähän ei rajoitu pelkästään probiootteihin. Ei sitä voida rajoittaa pelkästään yhteen osaan terveysväitteistä, vaan tämä toteutettaisiin horisontaalisesti kaikkea koskien ja järjestettäisiin kokouksia sadoittain vuodessa. Totta kai sillä on resurssivaikutuksia, rahoitusvaikutuksia. Tällä hetkellä me emme näe, että tämä olisi mahdollista. On löydettävä muita konsteja päästä tavoitteeseen, joka totta kai on yhteinen tavoitteemme. Pitää parantaa tiedotusta, tukea hakijoille, ei pelkästään probioottiteollisuudelle, vaan kaik- koko teollisuudelle joka lupaa hakee. Me olemme valmiita käymään tätä keskustelua, olemme valmiita tekemään enemmän, mutta epäröisin kyllä lähteä siihen suuntaan, että yksilötasolla, yhden yrityksen tasolla tätä työtä tehtäisiin. Vielen Dank. Kiitos paljon. Haluaisiko komissio vielä? Ja tämän jälkeen voimme tosiaan käynnistää seuraavan kierroksen. Meillähän on aikaa kello puoli seitsemän. I, I will not. En tässä nyt toista sitä, minkä herra Uul tässä jo kertoi. Komissio pitäisi tervetulleena nykyisten oikeudellis- nykyisen oikeusperustan puitteissa ja lainsäädännön puitteissa lisää neuvojen ja lisää tietojen antamisen hakijoille jo eh, ennen hakemusvaihetta, niin kuin EFSAltakin kuulimme. Useista tapauksista olen kuullut, joissa ongelmia esiintyi ja nämä ongelmat olisi voitu ratkoa ennalta. Ja todella Komission kanta on ollut selkeä. Ehkäpä toistan tässä yhden kysymyksen, joka liittyy tähän. Kyse ei ole tästä tulosta, vaan siitä, että parantaako se todella käytettävissä olevaa kapasiteettia EFSassa. Minulta kysyttiin ne eksplisiittisesti, jos oikein ymmärsin, ne ei siis geneettiset, vaan geneeriset merkit. Ja todella komissio ja parlamentti ovat tehneet tässä päätöksiä eikä EPSA, joten toteaisin, että todennäköisesti ei ole mahdollista tai tarpeen sulkea ulkopuolelle sitä, etteikö tämä joitain ongelmia voisi ratkaista, mutta nämä generiset merkinnät eivät välttämättä kuitenkaan koko ongelmaa voi ratkaista. Tässä itse asiassa oikeastaan se, mitä voin todeta. Todennäköisesti, kun ajatellaan tätä yleistä lähestymistapaa, esihakuvaiheessa tai hakua edeltävässä vaiheessa me voimme luonnollisesti jonkinnäköistä osviittaa antaa ja tiedämme, että että joskus hakijat valittavat, vaikka he tietoa saavatkin. Se on niin kovin monimutkaista ja tulkinnanvaraista, että sitä on vaikea ymmärtää ja ehkä me voisimme EFSAn kanssa pyrkiä tätä parantamaan jo tässä vaiheessa mutta olen myös kuullut tästä näistä yksittäisistä kuulemisista. Ja tässä ehkä tämä voisi kyllä vaikuttaa sitten EFSAn riippumattomuuteen. Kiitoksia seuraava kierros ja nyt aloittaa Dagmar Holt-Bennett. Commission is always very funny. I really enjoy... Komissio on suorastaan hassu. Minusta on aina mukava keskustella komission kanssa, koska komissio aina ilahduttaa minun muuten niin synkkiä, tuo iloni muuten niin synkkiin päiviini. En nyt kirjoittaa teitä, mutta pikemminkin toivoisin, että hierarkiassanne joku selittäisi minulle, mitä, miten EFSAn riippumattomuus on vaarassa, mikä se saisi maksua, mutta miksi sitten ekan riippumattomuus ei ole vaarassa, eikä myöskään eman riippumattomuus, vaikka komission korkea henkilö istuisi johtokunnassa, ovat tismalleen samanlaisia tapauksia. Jollaanpa nyt rehellisiä. Me kaikki tiedämme, miksi tuolloin vaikutusarvio oli kielteinen maksukysymyksen osalta. Meidän pitäisi ainakin puhua rehellisesti keskenämme. Ehkä nyt EFSAn työhön kohdistuu enemmän luottamusta kuin aiemmin. Mikäli komissio ei ole valmis katsomaan asiaa uudestaan, niin olen varma, että parlamentin puolella kyllä ollaan valmiita. Olen tästä täysin vakuuttunut ja pyytäisin, että Rova Girling on kiinnostunut asiasta ja Rova Ajuuso myöskin pohtisivat tätä kysymystä. Koska minä en näe mitään syytä sille, että on kolme virastoa, joilla on asiakkaita, Teollisuuden puolella teollisuus on asiakas ja tietystikin kyse myöskin kansanterveydestä. EMA tarkastelee lääkeaineiden suojelua ja e- lääkeaineiden tarkastelua ja EKA pohtii kemikaalikysymyksiä ja EFSA hoitaa myöskin niitä kysymyksiä. Nämä ovat kaikki kolme suoran yhteydessä teollisuuden kanssa. Ne antavat myöskin arvioita ennen luvan antamista. Tästä on kyse. Ne valmistelevat komission tekemiä päätöksiä. Minusta olisi paljon rehellisempää, mikäli komissio olisi tietoinen siitä, että kukaan ei ota vakavasti tätä eron, tekoa, eikä komissio ole ainakaan uskottava, mikä se käsitellään eri tavalla. Miksei EFSA voisi myöskin periä maksuja? Et se, että teollisuus joutuisi maksamaan jotakin tästä. Tähän liittyy eri osapuolia, osatekijöitä. Asiakaskunta lisääntyisi, on lisäänt- F- asiakaskunta on lisääntynyt, EFSA on muuttunut. Se on paljon parempi kuin mitä se oli 3, 7 vuotta sitten. Tästä ei mitään epäilystäkään. Kaikki tuntevat minut. Minä puhun aina suoraan, enkä, mil, enkä ikinä ole salannut mielipidettäni EFSAsta. Olen sanonut sen hyvinkin räikeästi. Minulla on pitkä luettelo asioita, joiden kautta voitaisiin parantaa EFSAn toimintaa, mutta teidän workshoppinne ja tiedostilaisuutenne ja kysymys- ja vastauspalstanne netissä ovat sinänsä hyvä asia, mutta en minä näistä kovinkaan vakuuttunut ole. Ja te sanotte, että, että tähän tarkastettiin yksittäisiä hakemuksia. Ei teillä ole 20 tai 50 ihmisten yhteisiä hakemuksia. Te tarkastelette yksittäisiä hakemuksia. Teidän tehtävänne, jossa aina vaiheessa kuitenkin keskustella hakijan kanssa. Ja te olette oikeassa. Teidän toimisääntönne eivät pitää, pidä tätä sisällään. Ensimmäistä kertaa elämässäkin olin vuoden 2000 alussa sairaalassa. Edes edesmennyt herra Whitehead, joka oli loistava parlamentin jäsen, teki työtä tämän puolesta. Mä tein kuitenkin virheton yhteydessä ja yksi paha virhe on se, että ESA on ainoa virasto, joka sääntelee tai pikemmin valmistelee lainsäädäntöä, mutta jonka suhteen parlamentin jäsenillä, jolla parlamentissa ei ole jäsentä johtokunnassa. Tästä tämän virhe. Olen aina saman, tämän sanonut suoraan. Ja vakava virhe on myöskin se, että ole selkeä vaihtoehtoa sen osalta selkeitä vaihtoehtoisuutta, mitä ESAn pitäisi tehdä. Joitakin vuosia sitten tämä kaikki oli niin uutta, mutta muistuttaisin jäseniä siitä, että kun asetus on uusi, ei se tarkoita sitä, että se on kiven hakattu. Sitä voidaan muuttaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja mikäli on tarpeen, sitä täytyy tarkastella uudelleen, sitä täytyy muuttaa. Näin täytyy tehdä. Sitten EMA-asetus. Ollaanpa nyt rehellisiä. Te tulette Itävallasta, minä tulen Saksasta. Me aina kunnioitamme lakia, tämä on hyvä, mutta vain siksi, että jokin asia ei ole asetuksessa, ei se tarkoita sitä, että niin ei voi tehdä. Joten älkää edes esittäkö minulle tällaisia argumentteja, please. Minä pyydän. Te sanotte, että joku paneelin jäsen tai kukaan paneelin jäsen ei voi tätä neuvoa antaa, koska tämä sama ihminen arvioi tätä asiaa sen jälkikäteen. Minä tunnen Eman melkoisen hyvin. Ja näissä koko, koko, koko, kokouksessa on näitä jäseniä paikalla. En nyt halua soittaa herra Rasille, mutta minä se kovasti, mikäli, mikäli CHMPn edustaja ei olisi paikalla näissä luvan antoa edeltävissä kokouksissa mukana. Silloin he saavat jonkinlaisen mielikuvan siitä, onko tutkimus riittävä sitten. Tämä jäsen voi sanoa, että ei, ei, tämä tutkimus ei riitä. Ei käy. Ja aina pitää muistaa oma maineensa. Mainen kannattaa aina pelätä. Tärkeä kysymys, jonka Url esitti, oli se, että mikäli nyt ryhtäisiin tällaisen konsultointiin, kuinka tämä voitaisiin rajata? Mikä te perisitte maksuja, tämä olisi helppoa, sellainen vain, joka voi maksaa tämän maksun, pääsee mukaan. Tämä olisi helppo juttu. Mutta niin kuin te teette perin maksuja, minä näen kyllä tämän ongelman. Pitäisi pohtia sitä, kuinka tämä rajataan ja kanavoidaan, mikäli joku haluaa luvanantomenettelyä edeltävän konsultoinnin, omakohtaisen sellaisen. Täytyisi päättää, kenen on oikeus tällaisen ja järjestelmän pitäisi olla oikeudenmukainen ja transparentti Maksujen osalta en olisi huolestunut, koska äh, raha päättää. Se, joka maksaa, saa palveluita. Mikä ehtäisi tällaista? Nyt tämä sopisi. Entä sitten tämän helpdesk-palvelupisteen käyttö uudella tavalla? Nyt ei tarvitse ryhtyä pyörää uudelleen keksimään. Okei, okay, yes. No niin, EFSA ja vielä sitten komissio, jos haluaa. Vai oliko Rova Göllingilläkin puheenvuoro? Ja sitten vielä ajusalla. Onnan. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On mielenkiintoista, että Rod Berent, jolla on valtavasti kokemusta tässä, tästä asiassa, hän tietää EFSAn alusta saakka. Minulla itselläni on vähän kokemusta asiassa, mutta me molemmat olemme tulleet kutakuinkin samaan johtopäätökseen. Kyse ei ole historiikista ja kaunoista ja kokemuksista, vaan kyse on loogisesta prosessista. Olen aivan varma, että voimme korjata ja parantaa järjestelmää ei välttämättä tarvitse puuttua enää perustamisasetukseen. Ei tarvitse tehdä valtavia perustavanlaatuisia muutoksia. Ja tässä hengessä tätäkin keskustelua on käyty. Näyttää siltä, että hakemusta alustavassa ja hakemusvaiheessa. Eihän tässä valtavasta ajasta puhuta. Sain EFSalta asiakirjan puolitoista vuotta sitten, kun nostin tämän asian esille. EFSA voisi auttaa lisäavustuksen kautta ja jatkuvan vuoropuhelun kautta hakijaa ja järjestää silloin, kun asianmukaista mukaista tieteellisiä kokouksia. Näin mulle vastattiin silloin puolitoista vuotta sitten. Minä olen odotellut sitä, että tilanne kehittyisi tähän suuntaan. Prosessi olisi luonnollinen, etenisi joustavasti ja tällaista keskustelua käytäisiin. Kuitenkaan kehitys ei ole mennyt tähän suuntaan. Hyviä syitä tälle on esitetty, mutta me emme saisi olla eri mieltä periaatteista. Miksi näin on käynyt? Minusta virasto kyllä on tehnyt aivan hyvää työtä väitteiden hyväksynnässä. Kyllä virastossa oltaisiin myös tyytyväisiä, kun voitaisiin hakijoiden kanssa keskustella. Tämä olisi hyväksi kuluttajille, parlamentille, komissiolle ja itse virastolle. Tästä kokouksesta minulle jää käteen se, että teillä ei ole mitään varsinaista vastalausetta sen suhteen, että ettekö voisi puhua hakemusta edeltävässä vaiheessa. En aivan ymmärrä tätä vastustusta, jota esititte yksilökokouksille tai tapaamisille. Näinhän niitä hakemuksia käsitellään. Prosessi on tämän tyyppinen. En, en näe, mitä muuta se voisi olla, mutta varmasti tästäkin löydetään ratkaisu, jolla se toimii. Te olette nähdäkseni kuitenkin aika lailla valmiita toimimaan tällä tavalla. Toki sillä on vaikutus resursseihin, rahoitukseen, Mm, hiljan on sanottu, että ei maksuja, mutta kyllähän asioita aina voidaan muuttaa. Jos perustelut ovat hyvät, niin järjestelmä voidaan muuttaa. Teidän tekemänne työ tässä kysymyksessä on aika lailla erilaista kuin muilla aloilla. Pilar viittasi tähän. Kenties olisi syytä keskustella näistä kysymyksistä ikään kuin osa-alueina – Miksi en voisi lähestyä asiaa tästä näkökulmasta? Jos yrittäisimme käsitellä tätä asiaa hieman kokonaisvaltaisemmin, hieman laajemmasta näkövinkkelistä. Nämä kasvipohjaiset aineet on yksi esimerkki. Meillä on järjestelmä, jonka kaikki ajattelimme toimivan hyvin tällä järjestelmää myös tämän tyyppisiin tuotteisiin voitaisiin tarttua. Se olisi hyvä meille kaikille. Kiitos. Ja meidän EFSA-yhteyshenkilömme Pilar Ajuso on nyt seuraavaksi vuorossa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin arvostan kovasti rouva Roth Berentin kokemusta ja kiitän häntä hänen puheenvuorostaan. Minun kokemukseni virastoista liittyy nyt vain EFSAan ja olen kyllä oppinut jo tänä aikana hyvin paljon, mutta rouvaa Rootperentillä on todella pitkä kokemus monista virastoista. Puhutaan probioteista, niin tämä kokoushan, niin kuin koordinaattorien kokouksessa sovittiin, syntyi tästä ongelmasta, jonka nämä kysymykset nostivat esiin ihan konkreettisesti. Aiemmista kuulemisista varmaan on tullut, tai tällaiset aiemmat etukäteiskuulemiset, tästä olemme varmaan kaikki samaa mieltä, ovat tarpeellisia. Miksi ne eivät voisi olla yksilöllisiä joko yrityksen tai yritysryhmän suhteen, joka, jolla on samantyyppinen tuote? Olen Rod Perentin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä olisi ihan järkevää kun ajatellaan alaa, joka maksaa kuitenkin tällaisesta ennakkokuulemisesta aivan varmasti saa aikaan merkittävää säästöä sitten myöhemmässä vaiheessa ja välttää turhaa työtä. Ja jos tässä on joku maksu taustalla, niin sitten varmaan myöskin kaikenlaisia turhia kuulemisia olisi huomattavasti vähemmän. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten vielä EFSA, herra Ur. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että keskustelussa meillä on sama tavoite. Me pyrimme parantamaan niitä palveluita, joita me voimme tarjota hakijoille. Joten eivät meidän näkemyksemme niin paljon eroa toisistaan. Kuten Rouva Green sanoi, me pyrimme samaan. Rouva Ajuuso nähdäkseni mainitsi erittäin tärkeän asian. Kenties ei ole tarpeellista loppujen lopuksi keskustaa yksittäisten yritysten ja hakijoiden kanssa ensi vaiheessa, koska saattaa olla, että keskustellaan yritysryhmän kanssa, joilla on ikään kuin samat äh, tarkoitusperät ja samantyyppiset hakemukset. Tästä olisi enemmän kuin yksi hyöty. Ensinnäkin resurssien säästyminen, mikä voisimme ryhmitellä nämä hakijat ja sektorit tai alat, joilla on samantyyppisiä hakemuksia. Näin resursseja säästyisi. Ja lisäksi meidän riippumattomuutemme säilyisi. Olen iloinen tästä keskustelusta, koska meidänkin on tärkeää oppia tai kuulla, mitä odottamuksia tai odotuksia teillä on EFSAn suhteen. Olen pitkälti samalla, samoilla linjoilla. Ja EFSAn puolesta voin luvata, että me tulemme tekemään parhaamme. Meillä on moniakin ohjelmia, hankkeita meneillään, kuten Rova Görling mainitsi. Mielestämme workshoppeja, pystymme parantamaan tietoista ja verkkosivuamme niin poispäin. Olemme tätä tehneetkin, mutta ehkä tämä ei vielä näy riittävästi ulospäin. Parannuksia on jo tehty. Viimeiset neljä vuotta meillä on ollut käsittelyssä yli 4000 terveysväittämää. Meillä ei ole ollut aikaa hoitaa asioita parhaimmaisella tavalla, mutta ainakin nyt meillä on hieman hengähdysaikaa ja voimme palata näiden peruskysymysten pariin. Ja mitä komission edustaja mainitsi näistä suuntaviivoista, me pyrimme tekemään suuntaviivoja asiakirjoista selkeämpiä, helppolukuisempia. Ja tarkastelemme tässä yhteydessä kiistanaistakin materiaaleja, esimerkiksi immuniteettikysymyksiä. EFSA e- etenee näissä kysymyksissä me puutumme asioihin, joihin te kiinnitetään huomiota. Ehkä emme toimi riittävän nopeasti, parantamisen varaa on, mutta uskon, että loppujen lopuksi tulemme pääsemään tähän tavoitteeseen, joka täällä ilmaistiin. Kiitos. Suuret kiitokset. En tiedä, onko vielä lisäkysymyksiä. Voi, meillä on aikaa. Meillä on vielä aikaa puoli seitsemään. Ja EFSA ja muutkin ovat suunnitelleet puoli seitsemän. Nyt minuakin on vähän olottaa. En minä halua tässä ikään kuin laimentaa viiniä. Kun te toteatte, että jos vaikkapa probioottialalla järjestettäisiin tällaisia yhteiskokouksia, toki voitte itse sitten harkita, haluavatko yritykset tällaisia kokouksia. Minun arvioni on, että eivät halua. Voi olla, että tämä olisi helppo ratkaisu, mutta minusta se ei ole hyvä ajatus. Olkaa hyvä. No, kiitos. En minäkään nyt naivi ole. Kyllä minä tiedän, mitä te tarkoitatte, eikä tämä ole tapa edetä, mutta ollakseni nyt ihan rehellinen. Varmasti tällaisen eh, ennakkohyväksyntäkokouksen eh, tarkoitus ei ole niinkään teho, tehokkuuden lisääminen, siis tarkastella tutkimuksia ja ja indikoida, pidämmekö niitä soveltuvina vai ei. Ei vaan mielestäni meidän täytyy aloittaa aiemmin, eli minkä tyyppisiä tutkimuksia tarvitaan, minkä näköisiä tilastotietoja tarvitaan tutkimusten tueksi. Ja näin ehkä hakijat voisivat toimittaa meille oikean tyyppisiä tutkimuksia. Nyt ongelmana ei ole niinkään, eivät ole niinkään nämä eri rajoitukset, ei, vaan erityisesti tällä probioottialalla ongelma on se, että meillä olisi äh, ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, jotka osoittavat äh, syy-seuraussuhteen. Äh, Kun katsotaan tilannetta myöhemmin, niin se on jo myöhäistä. Eli meidän täytyy kertoa näille tahoille, miten toteuttaa johdonmukaisia, kunnollisia, uskottavia tutkimuksia. Ja minä uskon, että me voimme kyllä tämän tiedon heille välittää useammalle kerrallaan. Eli kyse ei ole niinkään vain tästä farmaseuttisesta ulottuvuudesta tai lääketieteellisestä lääkeaineulottuvuudesta. Ero ruoan ja lääkkeiden välillä on olemassa ja tässä myös on aivan erilaiset innovaatiot kyseessä, eli meidän ei tulisi yksi yhteen soveltaa sitä järjestelmää, joka emassa toimii mainiosti EFSAan. Me voimme varmaan käyttää muita välineitä saadaksemme hyvän tehokkaan lopputuloksen. Tätä minä tarkoitin. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Frau Rothbeerend gibt auf. Rouva Rothbeerend luovuttaa. Joten tämä keskustelu päättyy ja toivotan kaikille oikein hyvää illan jatkoa. No niin, tämä keskustelu on nyt siis päättynyt. Me tapaamme jälleen 24. päivä jo, siis kollegat jotka kestivät näin pitkään. Eli 24. päivä ensi viikolla Strasburgissa tapaamme kello 9-12. Meillä on sitten valiokunnan kokous ja kaikki olette kovasti tervetulleita. Kokous päättyy. Mukavaa iltaa. Hyvää kotimatkaa. Kiitos.